Uh, no niin, hyvät kollegat, aloitetaan ryhmä, anteeksi valiokuntakokous, koska meillä on tässä kiireinen iltapäivä alkamassa. Kameroita täällä liikkuu, mutta ne ovat ihan luvallisia täällä kokoussalissa. Joten hyvät kollegat, voimme siirtyä esityslistan kohtaan 20, joka on Manuel Navarreten esitys. Hän on terrorismin vastaisen keskuksen johtaja Europolista ja hän esittelee meille kohta asiansa ja Europolhan tekee tällaisen vuosittaisen terrorismitilanteen ja trendien raportin. Sen nimi on TESAT ja se kuvailee terrorismi-ilmiötä Euroopassa. Europol ihan juuri on julkaissut tuon viimeisen raporttinsa ja hän on tämän äh, keskuksen johtaja, joka todellakin terrorismin vastaisista toimista vastaa. Ja hän esittelee meille nyt tämän vuoden terrorismitilanne katsauksen ja trendien katsauksen. Olkaa hyvä. Okay, Mr. Nabre, <clears throat> go ahead. <laughs> Thank you. Thank you, Chair, and good afternoon to all of you. Thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että meillä on mahdollisuus esitellä teille kertomuksemme kertomus Libe-valiokunnalle. Ja meidän täytyy vielä nämä viimeiset yksityiskohdat vielä loppuun, koska tässä on kyseessä hyvin Äh, monimuotoinen prosessi. Jäsenvaltiot, kolmannet osapuolet ja Europolin asiantuntijat tekevät kovaa yhteistyötä. Ja näin tarkastettiin, tarkastettiin tilannetta vuonna 2017 ja pyrittiin sitten katsomaan sitä, millä tavalla terrorismia, terrorismia on torjuttu ja mitä voidaan miten voidaan toimia ja, ja No, joka tapauksessa tässä on nyt sitten tämä esityksemme, ja kuten viimekin vuonna haluan kunnioittaa niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet terrorismista, varsinkin uhreja. Tänä vuonna Euroopan unionissa 68 ihmistä murhattiin terroristien toimesta ja toinen kunnianosoitukseni kohdistuu poliisille, poliisiin, teille parlamentille, suurelle yleisölle, oikeuslaitokselle, joka taistelee terrorismia vastaan. Teemme parhaamme. Kyseessä on maailmanlaajuinen toiminta. Parlamentti, poliitikot, näihin kaikki vedotaan, jotta voidaan tukea Euroopan unionin turvallisuutta. Eli tunnustan teidän kaikkien tekemään työn. Anna hiukan lukuja terrorismista ja jäsenvaltioiden ponnistuksista terrorismin torjunnassa. Olette varmaan tietoisia siitä, että jokaisen luvun takana on kasvot ja kokonainen perhe, perhe, jota täytyy tukea, koska he ovat joutuneet uhriksi, kun sukulainen on kuollut Lisäksi on poliisin, oikeuslaitoksen ja poliitikkojen kasvot tämän takana, jotka päivittäin hoitavat työnsä, jotta Euroopasta olisi, tulisi turvallisempi. Kiitoksia siis siitä, Aloitamme ensimmäisellä kalvolla vuonna 2017 tilanteella. Tarkastelen tätä yleistilannetta vuodelta 2017. Varmaankin tiedostatte hyvin pitkälti, että tämä on Meillä on katsaus vuoden 2017 tilanteeseen, joka on sellainen, että jihadistit, terroristit, niin tämä on parasta tapa kuvailla sitä, nationalistit, separistit, terroristit, anarkistit ja vasemmisto tai oikeistoterrorismi. Tätä metodologiaa käytetään, kun tätä kertomusta valiokunnalle ne valmistetaan. Ja tämä on jäsenvaltiolta saanut tietojen pohjalta. Näette, että vuonna 2017 2005 epäonnistunutta tai loppuun vietyä toimia yhdeksästä jäsenvaltiosta lisäystä 45 prosentilla, jos verrataan vuoden 2016 tilanteeseen, mutta useampi isku on tuottanut vähemmän uhreja. 142 murhaa 2016, 15, viime vuonna 16 kuolonuhria. Nämä iskut ovat, eivät ole niin hienostuneita Mut, ja onneksi ne, niiden seurauksena syntyy vähemmän uhreja. Yleisesti ottaen yhdistyneessä kuningaskunnassa eniten iskuja 107, Ranska 54, Espanja, Italia 16 ja 14 tässä järjestyksessä. Jos katsotaan jihadismia, 33 iskuista liittyi tähän terrorismin muotoon, mutta joskus tietysti jäsenvaltion on vaikea nimenomaan lokeroida sitä tällaiseksi. Kaikki riippuu hiukan mm, sy- tähän johtaneesta syistä. Vieläkin on sellaisia, joita ei voida leimata terroriiskuksi, koska motiivit eivät ole selvillä. Näistä 33 jihadi-iskusta 10 vietiin päätökseen – aiheuttavat 62 kuolonuhria. Jihadisti-iskujen määrä ovat neljä kertaa pienempiä kuin separistisen iskut. Kuten sanoin, 62-68 on tällaisia. Kuolonuhrien määrä vuodelta 2016, kuten sanoin, 142 uhria. Vuodelta 2015. Ennen kuin uhrimäärässä päästään nollaan, ennen kuin kaikki terrorismin aiheuttama kaos poistetaan. Poliisi, oikeusviranomaiset ja kaikki muutkin työskentelemme voimakkaasti, jotta pääsimme tähän tavoitteeseen. Ulkomailta Euroopan unionin kansalaiset joutuivat iskujen uhriksi helmikuussa Filippiineillä, toukokuussa Afganistanissa, kesäkuussa Malissa, heinäkuussa Egyptissä ja elokuussa Burkina Fasossa. 2017 kahdeksan kuonon uhria, siis Euroopan unionin kansalaista, jotka kuolivat Euroopan unionin ulkopuolella terroriskuihin. Nyt näette sitten tämän lisäykset, jotka liittyvät separatisteihin tai kansallismielisiin. Useimmat hyökkäykset tapahtuivat Yhdistyssä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Lisäystä siis on, mutta jälleen kerran hyökkäykset eivät ole niin hienostuneita ja uhreja oli vähemmän. Seuraava. Jäsenvaltioiden reaktio, poliisireaktio on se, että poliisi on jatkuvasti toiminut tämän uhan edessä miltei tuhat pidätystä, 975 tarkkaan ottaen pidätettiin näistä syistä. Suurimmat pidätykset Ranskassa, 373, miltei siis puolet, joka liittyy siis jihadismiin. Useimmat syytökset koskivat jäsenyyttä terrori, terroristiorganisaatioon tai suunnittelua, terrori-iskun suunnittelua. Seuraava. Nämä ovat nämä pääsuuntaukset, jotka saatiin nähdä vuonna 2017. Ja ne ovat samankaltaisia kuin mitä 2016 on nähty. Viime vuonna, vuosina on nähty lisäystä tässä määrässä, mutta vähemmän kuolonuhreja, kuten mainitsin. Siitä huolimatta jihadismi ja keskittynyt siis tähän jihadismin aiheuttavan uhkaan keskittyy kolmeen pääalueeseen – sattumanvaraiset surmat, tappamiset, tapetaan ketä vain, ei mitään erityistä valmistelua. Tällaista on nähty varsinkin Lontoossa ma- maaliskuussa ja sitten Barcelonassa kesäkuussa. Kaikissa hyökättiin länsimaisen kulttuurin kimppuun Manchesterissa toukokuussa 2017 varsinkin Ranskassa. Ja on keskitytty myös poliisin ja sotilaiden tappamiseen tietyillä Ranskan ja Euroopan alueilla. Pääuhka liittyy edelleen niin sanottuihin vierastaistelijailmiöihin, radikalisoituihin ihmisiin, jotka ovat sitten liittyneet terrori, terroristiryhmiin Syyriassa, Irakissa tai muualla maailmassa. Mutta nämä, näiden ihmisten määrä on vähentynyt vuonna 2017. Se on tasaisesti vähentynyt vuodesta 2017. Mutta tietysti meillä on edelleen epävarmuutta sen suhteen, kuinka paljon vierastaistelijoita on, miten monet ovat terrorista houkutelleet, miten moni on saanut surmansa Irakissa ja Syyriassa, miten moni on siellä pidätetty ja miten moni on palannut. Ei pelkästään Euroopan unionin, vaan kautta maailman kotimaihinsa sen jälkeen, kun nämä ovat käyneet tällä konfliktialueella. Turvallisuusjoukot nimenomaan pyrkivät tunnistamaan nyt tämän ihmisryhmän Terrorismia ei synny ilman propagandaa. Tämä on erityisesti jihadistiryhmien tuntema tosiseikka. Internetissä tapahtuva propaganda, jonka avulla pyritään radikalisoimaan ihmisiä terroristijärjestöt. Ja varsinkin islamist, IS on osoittanut mukautumiskykyään, kun se pyrkii pysymään hengissä. ISN propagandatuotanto vesittää kuitenkin suuret infrastruktuuri- ja operatiiviset tappiot. Tarkoituksena on levittää tätä propagandaa suurelle yleisölle uusien tapojen avulla ja olla kestäviä tällä alalla. Jäsenvaltioiden tässä esimerkiksi ISN organisatorinen rakenne, kun se on menettänyt maalueita kalifaattinsa ympärillä, on johtanut siihen, että tehokkuus iskuissa on vähentynyt ja ryhmä ei enää ole yhtä houkutteleva. Kuitenkin tämä uhkan vaikutusta pitää tarkastella silloin, kun se tulee ISS. ISN propaganda keskittyy yhä enemmän naisen rooliin. Pyydetään naisia olemaan aktiivisemmassa roolissa. Tätä antaa edelle naiselle sekundäärisen roolin eikä koskaan rohkaise naisia taistelijoiksi, mutta sekin pyytää tukea. Eli se kohdistuu nimenomaan naisiin ja alaikäisiin propagandassaan sillä alaikäiset ovat helposti myös al ja ISN propagandan kohteita. Erityisesti on nähty kuvia lapsista, joita on alistettu väkivallalle syrjässä Irakissa. Ja on puhuttu siitä, mikä, mitkä vaikutukset kohdistuvat lapsiin sitten, kun lapset ovat kalifatin ulkopuolella. Se, se jää vielä nähtäväksi. Ja vaikka tätä radikaalin viestiä on propagandin, propaganda avulla on levitetty, niin internetin kautta ei kuitenkaan mitään kampanjoita ole oikein käynnistetty. Emme voi sanoa, että ei se pyri siihen, mutta hyvin paljon on keskitytty siihen, että sosiaalista mediaa ja internetiä on käytetty rekrytointiin, rahankeräykseen, viestintään – Tarkastelemme sitä, millä tavalla tämä liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja miten tämä kaltaisia hyökkäyksiä kyetään tekemään jäsenvaltiossa tai pyritään tekemään jäsenvaltiossa. Koska mitään selkeitä todisteita kemiallisista, biologisista tai ydinaseista ei ole, I try to. I got, a lot of pages there. Yeah, seven more minutes. We have questions, don't we? Who's, who's wanting to? Katerina, anyone else? Anna, anyone else? Sorry, microphone. Who, who else wants to ask questions? Kuka vielä haluaa käyttää puheenvuoron tässä keskustelussa? Tässä nyt on vielä kahdeksan sivua jäljellä. Onko muita? Seitsemän minuuttia vielä. No niin, eli ei tämä nyt näytä auttavan. Miten tämä nyt hoidetaan? 25 minuuttia. Joo, jatka vaan. Maybe just another... Okay, I will try to summarize. Thanks, thank you. I was mentioned... No pyrin tekemään yhteenvedon. Siis radiologisia, kemiallisia, biologisia tai ydinaseista. Näistä mistään ei ole todistusaineita, mutta useita tapauksia ollaan nyt tutkimassa kuitenkin jäsenvaltiotasolla. Räjähteet ovat kuitenkin oikein suosituin toimintatapa, kuten myöskin aseiden käyttö. Yksi aseen käyttötapaus jihadisteissa, mutta varsinkin nationalistien puolella se on todella suosittua. Niin. Eli tähän pitää jättää vielä aikaa sitten kysymyksillekin, eli ihan parissa minuutissa nyt pitäisi saada tämä loppuun. Uh, the profile of uh, this uh, coming from the member states. Ketkä ovat näitä hyökkäjiä, radikalisoituneita, jotka ovat omassa maassa radikalisoituneita tai matkustaneet sitten vieraaseen maahan. Nämä kotimaissa kasvaneet toimijat ovat myös hyvin monimuotoinen ryhmä. Kuten totesin, niin jotkut palaavat Euroopasta ja Syyria ja Irakin konfliktialueilla, mutta luvut tässä suhteessa ovat kyllä hyvin matalia vuonna 2017. Yksi kaikkein suurimmista uhista on ihmiset, jotka on pidätetty vierastaistelijailmiön vuoksi, mutta aika piakkoin sitten näitä ryhdytään vapauttamaan. Ja tämä on yksi kaikkein suurimmista haasteista sitten tiedustelupalvelulla poliisille arvioida tätä tuhkaa, katsoa mikä on radikalisoinnin taso, jotta voitaisiin sitten palvella Euroopan unionin kansalaisten turvallisuutta. No sitten muut terrorismin alueet, nationalisten ja separisten hyökkäykset jatkuvat. 137 vuonna 2017 ennen kaikkea yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ranskassa. Hyökkäysten määrä, jotka ovat vasemmistoanarkisten tekemiä, väheni vuonna 2017, jos verrataan siis vuoden 2016 tilanteeseen. 24 kappaletta. Jos puhutaan äärioikeistosta, niin Viisi tällaista hyökkäystä vuonna 2017, yksi kuollon uhri yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kuitenkin oikeista kuva on erittäin piirstaloitunut. Ei se kuitenkaan tästä vaarattomampaa tee, Jäsenvaltio ja, ja Europolin toimintaa heijastuu myös tässä mm, raportissa. Sen jälkeen, kun ECDC perustettiin vuonna 2016, niin paljonkin on muuttunut ja resurssit jäsenvaltioissa on keskittynyt tiedustelupalveluun, poliisiin ja varsinkin parlamenttiin, neuvoston ja komission, jotka antavat Europolille valtuudet ja se minun mielestäni kyllä on ollut hyödyksi. Meidän täytyy jatkaa turvallisuuteen investoimista jotta turvallisuustaso säilyy Euroopan unionissa. ECDC tuki 439 toimintoa vuonna 2016. Tänä vuonna meillä on jo yli 250. Ja viime sunnuntaina itse asiassa minulla oli alankomaisten kollegoiden kanssa työskentelevä tiimi, joka keskittyi kolmen yksilön auttamaan uhkaan Ranskassa, Saksassa ja Alankomaissa. Edelleenkin työ jatkuu. Myös propaganda on kiikarissamme. Terroristit käyttävät useita satoja alustoja ja komission tuella olemme kyenneet, kyenneet vähentämään tätä propagandaa oman internetfoorumimme kautta. Ja vaikutukset propagandaan eivät ole selviä. Lisäksi saadaan selville, kuka tätä propagandatietoa jakaa. Europolin työkalut on työkalupakki, josta jäsenvaltiot löytävät parhaat työkalut näiden tutkimusten tukemiseen. Meidän täytyy jatkaa lopuksi. Hyvä puheenjohtaja. Jäsenvaltiot ovat lisänneet terrorismin puitteissa tapahtuvaa kansainvälistä yhteistyötään. Nyt meillä on yli puoli miljoonaa erilaista yksikköä eurooppalaisen tietojärjestelmän eh, sisällä. Terrorismi on toiseksi eniten käytetty kohde, jota hyödynnetään siis Europolin ja EUn tasolla. Jatkamme työtämme tässä suhteessa. Olemme saaneet nähdä terroristien toiminnan vähentymisen lokakuusta 2017 maaliskuun 2018 mutta sitten Ranskassa ja Belgiassa tapahtui iskuja. Meillä on erilaisia skenaarioita. Edelleen kuuntelemme jäsenvaltioita. Pyrimme säilyttämään nämä resurssit tärkeässä asemassa ohjelmassamme. Ja tarkkaavaisesti seurailemme sitä, mitä tapahtuu. Lopuksi jäsenvaltioiden ja Euroopan toiminta on äh, hyvin intensiivistä. Ja toukokuussa saimme kuulla, että ETA, se järjestö, joka siis hyökkäsi monia vuosia viattomien kimppuun, on päättänyt päättää toimintansa. ETA vuodesta 1958 on käynnistänyt 3200 hyökkäystä 854 on murhattu tämän seurauksena, 74 kidnappattiin ja 6380 loukkaantui. Silti Espanjassa, Ranskassa ja muualla meillä on edelleenkin 300 tapausta avoinna, joita täytyy tutkia. Kiitoksia tuestanne. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Thank you very much. One of the Kiitos. Meillä ei vielä ole tätä TESAT-raporttia. Koska se julkaistaan? Niin, tämä julkaistaan ihan kohta, eli tämä esitetään tosiaan tänään juuri nyt samaan aikaan, kun tämä kokous pidetään. Eli se on nyt julkaistu Europolin nettisivulla, eli meillä ei ole tätä vielä niin. Minä otin tämän esille, koska yksi kysymys, joka minulle heräsi, tämä ETC, ECTC ja sitten tämä TESAT-raportti. Nämähän ovat sellaisia, joita käsittelemme joka vuosi. Ja yksi asia ihan tulevaisuutta silmällä pitäen, ehkä joku on eri mieltä, mutta olisi hyvä, että meillä olisi tämä TESAT-raportti ennen, tai se pitäisi olla ennen tätä keskustelua. Ja tietysti annatte meille katsauksen siitä, hyvä niin, mutta tämä on hyvin erilaista toimintaa kuin mitä me yleensä käsittelemme. Tämä on todellakin eri maailma, tämä, tämä ähm, terrorismi. Ja esimerkiksi sanoitte, että Yhdysvalloissa on tehty jotain sitä ja tätä, niin sitä ei voida edes tutkia, kun se on, kuuluu kansallisten tiedustelupalveluiden piiriin. Ja olisi hyvä, että koska tämä on niin oma alueensa, niin olisi hyvä, että kollegat pystyisivät seuraamaan tarkemmin tätä TESAT-raporttia, niin olisi hyvä, että se saataisiin edeltäkäsin tänne valiokuntaan ja sitten voisitte näissä tulevissa keskusteluissa vähän enemmän avata, että mitä se kaikki tarkoittaa. Aina puhutaan siitä, että miten ECTC tuo lisäarvoa. Toki me kaikki tuemme kovasti Europolia, mutta olisi hyvä, että tulisi tällainen konkretia tähän mukaan, että näkisimme sitten edeltäkäsin, että mikä on tämä yleiskuva ja tilastotiedot ja näin. Ja sitten täällä tulevissa keskusteluissa vähän avaisitte niitä lukuja ja tuloksia. Ei mitään kritiikkiä siis, mutta ehkä jatkoa silmällä pitää voitaisiin tehdä näin. Niin. Tosiaan halusin tässä yhteydessä vain kertoa teille nyt ihan tuoreelta. Niin, totta kai kyllähän me haluamme pitää kiinni toimivista rakenteista ETC, ECTCn kanssa, mutta ihan tulevaisuutta silmällä pitää. Juan Fernando ensiksi, olkaa hyvä. Thank you always for, for your presentations throughout the time. Kiitoksia tästä esityksestä ja Halusin esittää kysymyksen, josta te jo puhuitte esityksen loppuosassa. Eli nämä muut kuin jihadistit, muut terroristit EUn jäsenvaltioissa. Kyllä sellaista on edelleen olemassa. Espanjassa oli ETA hyvin pitkään, joka vuosikymmeniä tappoi ihmisiä. Eikä se ole ainoa jäänne kun ajatellaan tämän tyyppistä terrorismia. Eli mitä mieltä olette juuri syistä, kun ajatellaan terroristeja, jotka eivät ole jihadisteja, ja järjestöjä, jotka edelleen vuodattavat verta jäsenvaltioissa. Eli mitä on opittu? Te esimerkiksi esityksessä puhuitte anarkisteista tai vasemmistoterrorismista. Mitä se täsmälleen ottaen tarkoittaa? Kyse ei ole ideologiasta samalla tavalla kuin Euroopan kansalaisia radikalisoituu ja ryhtyvät jihadisteiksi, niin sen takana on jotain. Ja mitä on näiden vähemmistö- tai anarkisti-terroristi-iskujen takana? Varmaankaan he eivät yritä tuhota valtiota niin kuin vuosisadan alussa. Eli oli terroristi, joka tappoi Umberto Primon, Italian kuninkaan, mutta entä sitten kun anarkisti tappaa ihmisiä 2000-luvulle? Ja sitten toinen kysymys. Mitä on opittu uhreilta? Koska uhrit kertovat aina jotain siitä, mitä on tapahtunut. He järjestävät verkostoja keskenään, joskus ne ovat merkittäviä. Kun on erilaisia uhrien järjestöjä, ja tätä kautta voidaan aina oppia jotain. Eli tässä kysymyksenä. Kiitos. Tämä olikin mielenkiintoinen pointti, että miten uhrit voisivat antaa panoksensa tiedustelutoimintaan. Seuraava edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tästä esityksestä. Te puhuitte hyvin kattavasti ja viittasitte yhteen asiaan, joka on kiintoisa, eli uhreja on näissä uhreissa en vähemmän, näissä iskussa vähemmän. Eli uhreja on vähemmän, mutta näitä iskuja sattuu useammin kuin ennen. Eli kun ajatellaan tämän tyyppisiä iskuja, niin kun olette analysoineet tilannetta, millä tavalla voidaan ennaltaehkäistä näitä tilanteita? Onko meillä hyviä resursseja, hyviä välineitä? Ja tietysti yhteistyö on yksi keskeinen asia, tietojen vaihto. Onko se riittävää? Toimiiko se? Ja käyn nyt läpi näitä kysymyksiä nopeasti. Toinen asia, josta puhuitte ja joka on tietysti yksi suuria huolenaiheita, liittyy ulkomaalaisten taistelijoiden palaaminen Eurooppaan. Terroristit ovat löytäneet erinäisiä reittejä jota kautta he palaavat Euroopan alueelle ja välttävät tarkistuksia. Esimerkiksi Italiassa tehtiin tutkimus, jossa arvioitiin, kuinka paljon käytetään ulkoisia reittejä, reittejä Välimeren yli Euroopan maihin. Ja minun maassani on tätä valvontaa lisätty mutta haluaisin kysyä teiltä, onko tästä ollut hyötyä. Ja sitten radikalisoituminen niiden osalta, jotka vapautuvat vankilasta. Tällä hetkellähän osia valvotaan, koska se, että on ollut vankilassa, niin se saattaa johtaa radikalisoitumiseen ja rikosten uusimiseen, eli nämä ovat mahdollisia riskialttiita henkilöitä. Tässä minun kysymykseni. Kiitos. Thank you very much. I think the most... Kiitos. Viimeisimmät lukutiedot radikalisoinnista. Jos ajatellaankin isoja jäsenmaita, niin Belgia oli tässä hyvin korkealla radikalisoitumisen suhteen. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Anna Gomez. Niin, minäkin haluaisin toivottaa herra Navareten tervetulleeksi ja kyllä asiat ovat muuttuneet parempaan suuntaan, siltä näyttää erityisesti jos ajatellaan Europolin ja Eurojustin välistä yhteistyötä ja kansallisia rakenteita. Tämän olemme huomanneet myös terrorismin erityisvaliokunnassa. Juuri tämä vankiloista vapautuneiden kohtalo minuakin kiinnostaa miten äh, suhtaudutte näihin ihmisiin? Miten, millaisia ohjelmia on, joilla estetään radikalisoituminen vankiloissa ja vapautumisen jälkeen? Nämähän ovat näitä päivän polttavia kysymyksiä. Ja sitten, entä sitten imaamien ö, äh, ö, äh, toiminta, miten he yllyttävät – ihmisiä radikaaleihin toimiin esimerkiksi EFDDPn ohjelma, onko se ollut hyödyllinen, miten esimerkiksi imaamit saavat rahoitusta tällaiselle kiihottamistoiminnalle. Ja sitten tämä ulkoinen turvallisuus, monet ovat sitä mieltä, että se on hyvin tärkeä ulottuvuus. Ja onko teidän mielestänne riittävästi toimenpiteitä toteutettu jäsenmaissa, että tähän ongelmaan voidaan pureutua erityisesti, kun puhuttiin näistä vierastaistelijoista, niin jos vierastaistelijat sitten vaikkapa Libyassa käyttävät vallitsevaa tilannetta hyväkseen siellä ja, te, ja Marokko ja Tunisia ovat tässä ihan samalla viivalla. Sitten kolmas kysymykseni liittyy niiden niin sanottujen vierastaistelijoiden tilanteeseen, jotka ovat esimerkiksi Irakin tai viranomaisten kanssa tai viranomaisten käsissä, jotka e, haluavat vain päästä heistä eroon, eivätkä takaa vapaata oikeudenkäyntiä voida taata. Ja sitten sanotaan, että, että meillä ei ole mitään tekemistä heidän kanssaan ja Entäs sitten jäsenmaissa, kun aina vain sanotaan, että nuo ihmiset pitää karkottaa ja yritetään vain heittää heidät ulos Euroopasta sen sijaan, että taattaisiin heille vapaa oikeudenkäynti. Onko muita puheenvuoron pyyntäjiä? Olkaa hyvä. Thank you very much. Thank you. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani, tulin hiukan myöhässä, eli en kuullut kaikkea, mitä alussa sanoitte. Ja ehkä puhutte jo tästä, mutta jos ette, niin minua kiinnostaisi seuraava asia. Te torjutte terrorismia, mutta entä ennaltaehkäisy? Ennaltaehkäisy on parempi kuin tilanteen korjaaminen jälkikäteen. Eli onko teillä toimintaa tällä alalla? Ja jos on, niin mitä teette tällä alalla? Kiitos. Uh, uh, Kiitos ja sitten vielä edustaja Winberg, olkaa hyvä. Kiitos näistä tiedoista. Sain vastauksen moniin kysymyksiin. Yksi kysymys kuitenkin, miten suhtaudutte niihin ihmisiin, jotka elävät laittomasti meidän maissamme. Näitähän tulee koko ajan lisää, tällaisia, jotka elävät yhteiskunnan rintamilla, paperittomia. Ja kuulin juuri asiantuntijaa, joka sanoi minulle, että kun ollaan yhteiskunnan rajamailla ja ulkopuolella, niin kun tämä määrä ihmisiä kasvaa, niin se on todella vaarallista. Ja tässä sitten eh, ihmiset, mit, mitä heille tapahtuu, kun he saavat eh, aina negatiivisia vastauksia turvapaikkahakemuksiinsa tällaiset paperittomat? Um, Ihan lyhyesti ennen kuin vastaatte näihin kysymyksiin näistä trendeistä. Europolhan on hyvin eh, hyvin objektiivinen ollut ja tukeudutte toiminnassanne tutkimustietoon, hyvä niin. Entä sitten tämä ei-islamistinen terrorismi? Ja tietysti äh, johtajana aina äh, tarkastelee myös näitä muitakin terrorismin muotoja. Onko muut, äh, ovatko muut terrorismin muodot nousussa? Ei esimerkiksi äärioikeiston terrorismi, vaan esimerkiksi väkivaltainen terrorismi. Onko jokin terrorismin muoto lisääntymässä ja onko e- erityisesti väkivaltainen terrorismi lisääntymässä tai mikä trendi siihen pätee? Sorry, please go ahead. Well, thank you. your questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ne ovat tärkeitä työllemme. Puhutte TISasta. Se on yhteenveto terrorismitoimista ja terrorismin torjuntatoimista jäsenvaltioissa. Koitamme vähän op- ottaa opiksi siitä, miten voimme järjestäytyä sisäisesti, miten voidaan ohjata resursseja poliisi ja muihin toimiin ja kuinka voidaan vähentää näiden toimien vaikutuksia. Me toimimme eri alueilla. Meillä on suojelua, ennaltaehkäisyä, syytteeseen asettamista – Nämä ovat osa strategiaa, jolla torjutaan terrorismia. Ennaltaehkäisyn osalta ensinnäkin koetamme antaa neuvoja jäsenvaltioille, jotta he pystyvät ehkäisemään iskuja. Mitä enemmän tietoja meillä on, ja olemme saaneet hyvin paljon tietoja viime vuosina, erityisesti viime vuonna. Alussa mukana oli muutama jäsenvaltio ja nyt lähestulkoon kaikki, mutta vielä tarvitaan laadukkaampaa toimintaa, mutta näitä tietoja voidaan käyttää ennaltaehkäisyyn. Näin voidaan havaittaa ja neutralisoida iskuja. Lukemat olivat vuodelta 2017. Iskuja oli enemmän 205, mutta vähemmän uhreja, koska näitä juonia saadaan selville yhä enemmän ja me olemme ennaltaehkäisyt näitä iskuja, eli vähentäneet niiden ihmisten määrää, jotka ovat saaneet surmansa terroristi-iskuissa. Ja myöskin toimimme verkossa. Europol, ECDC, IAU ja Euroopan komissio ja monet muut tahot. Me torjumme Isiksen propagandakonetta. Ei pelkästään sisältöjä, vaan myöskin henkilöitä propagandan takana. Näin olemme havainneet, miten hyödynnetään sosiaalista mediaa, jotta saataisiin rekrytoitua ja radikalisoitua ihmisiä – Osa propagandasta on ohjattu tietyille ihmisryhmille, esimerkiksi naiset, alaikäiset ja myöskin käytetään hyväksi jäsenvaltioiden heikkouksia. Laiton maahanmuutto asettaa ihmiset erittäin hankalan tilanteeseen. Heillä ei ole tuloja, heillä ei ole mitään helppoa tapaa kotoutua Eurooppaan, eli he ovat haavoittuvassa asemassa ja terroristit tietävät tämän ja käyttävät tätä hyväkseen. Näin he saavat terroristeja Eurooppaan. Poliisi yrittää tietää, ketkä ovat radikalisoituneita ja ketkä rekrytoivat internetissä tai ihan fyysisesti ihmisiä. Meillä on tiettyjä esimerkkejä laittomista maahanmuuttajista, jotka radikalisoituivat Euroopassa. Ja tämä on ikävä johtanut siihen, että Euroopan unionissakin jotkut ihmiset ovat joutuneet näiden uhreiksi. Poliisi on keskittynyt väkivaltaisiin tapauksiin ja yhteiskunnassakin mielestäni pitää ponnistella, jotta voitaisiin minimisoida radikalisointi ja rekrytointimahdollisuudet. Jotkut ihmiset liittyvät terroristien joukkoihin ja yritämme saada selville, miksi he liittyvät al tai Isikseen. Mikä heitä siellä viehätti? Meillä ei ole mitään virallisia lukuja, mutta noin 5000 eurooppalaista meni paikan päälle ja liittyi al tai Isikseen. Konflikti ne, jotka menivät konfliktialueelle ennen 2013 ja sen jälkeen, niin siellä on ero. Eli nämä viime mainitut saivat todella sotilaallista terrorismikoulutusta. Kävimme Irakissa ja Syyriassa. Siellä nyt toimitaan eri tavoin. Ja uskonnollinen radikalisoituminen ei enää ole tärkein syy terrorismille uskontoa manipuloidaan edelleen ja sitä kautta houkutellaan ihmisiä alkaidaan. Mutta nyt on esimerkiksi kostonhalu tärkeä syy, mielenterveyshäiriöt. Silloin on helpompi hyväksyä isiksen markkinoima väkivalta ja yhdistää se joihinkin henkilökohtaisiin ongelmiin. No sitten muut asiat havaitsimme myös, että jotkut terroristit pyrkivät Eurooppaan maahanmuuttoreittejä kautta ja siksi Kreikan ja Italian kanssa on vahvistettu yhteistyötä järjestelykeskuksissa. Meillä on yhä enemmän sekundaarisia tarkistuksia, mutta mitään, mitenkään ei ole havaittu, että terroristit systemaattisesti hyödyntäisivät näitä reittejä. Sitten rikollisuuden valvonta ja vankiloiden valvonta. Ihmisethän voivat radikalisoitua vankilassa, mutta jotkut on esimerkiksi pidätetty salaliittojen takia. Ja sitten muutaman vuoden kuluttua he vapautuvat vankilasta. Eli tämä on huolestuttavaa. Nyt koetamme luoda profiilin, jotta voimme hyvin arvioida tilannetta ja ehdotamme että jäsenvaltiot panostavat ennaltaehkäisyyn ja reaktioihin. Kaikkia tapauksia on vaikea analysoida, mutta jäsenvaltioissa on omia ohjelmia, joilla voimme havaita, mitkä ovat suurimmat uhat, ja mahdollisuuksien mukaan vähennetään terroristi-iskujen todennäköisyyttä. No, tiettyä yhteistyötä on esimerkiksi poliisityössä, puhuin jo ennaltaehkäisystä, ja viimeisenä puhuisin muista kuin islamistiterroristeista. Me määrittelemme ilmiön. Se on ihan hyväksyttävissä, mutta sitä voidaan parantaa. Puhutaan uskonnollisista jihadisteista, vasemmisto-oikeistoterroristeista, separatisteista, mutta esimerkiksi Tietyillä, asioilla, äh, tietyillä alueilla on väkivaltaa, jota on vaikea määritellä, mutta järjestelmän vastainen väkivalta Saksassa, Hampurissa esimerkiksi äskettäin ja osissa Ranskaa on hyvin huolestuttavaa. Eli meidän täytyy havaita nämä väkivaltaiset osiot näissä ryhmissä, jotta voidaan vähentää iskujen todennäköisyyttä. Ja sitten näihin asioihin liittyy aina manipulointia. Yhteiskuntaa manipuloidaan, poliittista ympäristöä manipuloidaan ja kaikkea, jotta saataisiin ihmisiä radikalisoitumaan. Hiljattain on tutkittu esimerkiksi jihadistien radikalisoitumisesta ja katsoimme, mitkä tekijät ovat sitä vastaan ja mitkä puolesta. Mutta vasemmistoradikalisoituminen, oikeistoradikalisoituminen, separatismi, radikalisoituminen, no niin pitkälle vielä ole mennyt analyso- analyyseissä. Me tarvitsemme lisätietoja ja myöskin kun ajatellaan asioita sosiaaliselta kannalta. Mutta viime kädessä kyse on manipulaatiosta ja järjestelmän vastaisesta toiminnasta. Väkivaltaan väline, jolla pyritään muuttamaan jotain yhteiskunnassa. Kiitoksia ja olen valmis vastaamaan vielä lisäkysymyksiin. Tiedän, että tätä keskustelua olisi voitu jatkaa vielä vaikka kuinka pitkään. Meillä on kuitenkin vielä monta hyvin tärkeää asiaa ja tänään ei voida ylimenoajalle mennä, koska tulkit ovat kieltäneet kokousten venymisen työtaistelunsa takia. Ja kiitos eh, herra Navarrete tästä, että tulitte paikalle. Tämä oli kovin mielenkiintoinen keskustelu ja nyt kun herra Navarrete täältä poistuu, niin voinko saman tien pyytää sitten perusoikeuksien viraston äh, johtajan tänne keskusteluun. Meillä on vain 45 minuuttia aikaa tälle tärkeälle asialle. Äh, perusoikeuksien viraston johtaja tulee tänne puhujien penkille ja tästä, tässä kerrotaan nyt sitten vuoden 2017 vuosikertomuksesta, mitä tulee EUn perusoikeuksien kirjan soveltamiseen vuonna 2017 ja tässä aiheesta on tehty myös mietintö tai mietintöluonnos esittelijä Teri Kaapras esittelee sitten kesäloman jälkeen tämä mietintöluonnoksensa tälle valiokunnalle. Ja todellakin tässä perusoikeuksien virasto on tehnyt erinomaista työtä siitä lähtien, kun se on ollut olemassa ja tässä viime vuonnakin oli erittäin mielenkiintoista kuulla näitä asioita ja hienoa, että tänne tulitte. Ja minä olen ollutkin siellä virastossa tietysti sen jälkeen, kun viimeksi olitte täällä ja meillä ei ole nyt kovin paljon aikaa, joten haluaisin antaa teille puheenvuoron nyt saman tien, jotta esittelisitte sitten vuosikertomuksenne ja toivottavasti voidaan ottaa myös muutamia kysymyksiä, käydä keskustelua ja kiitos jo etukäteen tekemästänne hyvästä työstä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja kiitos kaikille edustajille ja jäsenille. Olette osoittaneet vahvaa kiinnostusta perusoikeuksien virastoa kohtaan viime vuosina. Meillä on tällainen perusoikeuksien raportti vuodelta 2018, joka tosin viittaa viime vuoteen. Tässä on kymmenen lukua, jotka suurin piirtein vastaavat monivuotista puitteistoa jonka lainsäätäjät ovat meille antaneet. No, vuosikertomuksesta löytyy hyvin yksityiskohtaisia analyysejä siitä, miten virasto tekee työtään, miten sen tutkimusryhmät tekevät työtään, näiden perusoikeuksien tutkimusverkosto FRANET. Ja sitten tässä raportissa myös kerrotaan, että mikä toimii, mikä ei toimi, mikä on tilanne eri maissa ja aina pyrimme jakamaan parhaita käytänteitä. Ja jokaisessa luvussa on sitten lopussa yhteenveto, jonka, jälkeen, jonka yhteydessä siis perusoikeuksien virasto antaa suosituksia jäsenmaille ja toimielimille. Ja jos nyt ehkä nostaisin pari lukua esille, kertoakseni teille muutamista tuloksista, voin toki vain pintaa raapaista tässä tämän iltapäivän aikana. Ensiksi jos tarkastelemme vaikkapa perusoikeuksien kirjan soveltamista tai perusoikeuksien toteutumista vuonna 2017. No, tässä on sekä hyviä että huonoja uutisia perusoikeuksia noudattaa yleisesti ottaen vähän paremmin EU:ssa, mutta sitten kansallisella tasolla erot ovat olemassa. Ja joissakin tapauksissa huomaamme, että perusoikeuksia ei viedä tarpeeksi tuomioistuimeen näitä kiistakysymyksiä. kysymyksiä ja hallitus ei, hallitukset eivät useassakaan maassa mitenkään edistä perusoikeuksien toteutumista, eikä tätä perusoikeuksien kirjaa juuri oteta jäsenmaissa huomioon. Tietoisuutta pitäisi lisätä kautta linjan. Ja sitten Yksi syy sille, minkä takia perusoikeuksien kirjaa ei sovelleta, johtuu hämmennyksestä. Ei oikein tiedetä, koska se asia kuuluu EUn toimivaltaan ja koska sitten jäsenvaltion soveltamiseen liittyy käytännön kysymyksiä ja epätietoisuutta. Ja näin ollen meidän pitäisi lisätä tietoisuutta perusoikeuksien kirjaa kohtaan myös kansainvälisellä tasolla, jotta voimme paremmin oppia toisiltamme. Perusoikeuksien virasto pyrkii kantamaan kortensa kekoon julkaisemalla parin kuukauden sisällä ohjekirjan perusoikeuksien kirjan soveltamisesta kansallisella tasolla. Se on suunnattu nimenomaan parlamenttien jäsenille ja sitä voidaan käyttää laajemminkin Viime kuukausina olemme aloittaneet tällaisen kapasiteetin rakentamisohjelman kansallisten virastojen kanssa, jotta ne voivat paremmin käyttää tätä ohjekirjaa omassa työssään. No jos katsotaan nyt vaikkapa maahanmuuttotilannetta, se on tietysti ajankohtainen asia. Se ei ainoastaan teitä kiinnosta kovasti, mutta totta kai se on myös perusoikeuksien viraston yksi periaatte, anteeksi, prioriteeteista ja vuonna 2017 tarkastelimme asiaa monesta näkökulmasta Esimerkiksi joka kuukausi tarkastelimme tilannetta niissä 14 jäsenmaassa, joissa tilanne oli polttavin, Italiassa, Kreikassa ja muualla, mitä tulee maahanmuuttoon ja perusoikeuksien toteutumiseen ja myös muissa jäsenmaissa. Ja pyrimme kaikin tavoin vahvistamaan perusoikeuksien toteutumista ja vahvistamaan niiden, niitä turvaavaa kapasiteettia näissä nimenomaisissa maissa. No viime vuoden lopussa sitten teimme sen johtopäätöksen, että kun julkaisimme tämän vuosikertomuksemme, niin sitten identifioimme viisi pysyvää ongelmaa perusoikeuksien näkökulmasta maahanmuuton alalla, eikä tämä varmaankaan mitään uutta teille ole. Ensiksi monissa jäsenmaissa maahanmuuttajilla on vaikeuksia jättää turvapaikkahakemus. Ja toiseksi, niin kuten aina sanon, niin nämähän eh, tulokset tietysti ilmenevät käytännössä hyvin eri tavalla eri maissa. Ja toiseksi, kun sitten turvapaikkahakemus on päästy jättämään, niin joissakin maissa turvapaikkahakemukset ovat hyvin monimutkaisia ja hankalia. Ne ovat pitkällisiä prosesseja. Kolmanneksi, meillä on jatkuvia ongelmia joissakin paikoissa, mitä tulee fyysisiin olosuhteisiin, miten turvapaikanhakijat esimerkiksi majoitetaan. lasten suojelu on meille suuri ongelma. Lapsia suojellaan kovin eri tavalla eri paikoissa. Ja usein sitten, sitten ihmiset vaan pidätetään, laitetaan säilöön odottamaan turvapaikkaprosessin etenemistä ja jopa lapsia. Tätä tapahtuu monissa paikoissa ja sitten lopuksi toteaisin vielä, että meidän täytyy saada aikaan perusoikeuksien seurantaa erityisesti pakkopalautusten yhteydessä. Ja toiseksi vuonna 2017 teimme hyvin tiivistä työtä sen suhteen, että tarkastelimme miten perusoikeudet toteutuvat laajamittaisessa tiedotustyössä EUn ulkorajoilla ja miten yhteen toimivuudesta pidetään kiinni. Annoimme merkittävää teknistä tukea tälle alalle ja olemme myös julkaisseet asiasta lausuntoja. Ja sitten vielä maahanmuutosta sen verran, että haluaisin vakuuttaa tälle valiokunnalle, että me todella teemme paljon työtä, että perusoikeudet toteutuisivat maahanmuutossa. No nyt kun puhuin näistä tiedotusjärjestelmistä, niin ensin sit se johtaa minut puhumaan tietoyhteiskunnasta yleisemmällä tasolla. Ja tiedämme, että tietoyhteiskunta on kehittynyt harppauksin myös viime vuonna ja se on ennen kaikkea ihan fantastinen mahdollisuus monelle ihmiselle. Se on muuttanut perustavanlaatuisesti useita yhteiskuntia. Potentiaalia voidaan paremmin hyödyntää, vaikkapa tauteja voidaan parantaa paremmin ja, ja vuorovaikutuksemme on parantunut ja tehostunut, mutta totta kai tietoyhteiskunta tuo myös mukanaan isoja riskejä. Vuosikertomuksessa huomaamme, että komissio on ryhtynyt oikein kannatettaviin toimenpiteisiin viime vuonna muun muassa, että vihapuhetta kitketään tietoverkoista, pidetään huolta verkkojen turvallisuudesta. Sitten tämä tietosuoja-asetus on tullut voimaan ja, ja online ja yksityisyys, verkkoyksityisyys. Ja joissakin jäsenmaissa on myös ryhdytty oikein kannatettaviin toimenpiteisiin perusoikeuksien toteutumiseksi tietoyhteiskunnassa. Ja tässä mennäkseni vielä vähän syvemmälle, niin toteaisin yhden asian, jossa perusoikeuksien virasto on ollut aktiivinen. Se on nimittäin tekoälyn käyttö ja miten perusoikeudet toteutuvat sen suhteen. Ja erityisesti tämän vuoden lopussa, ensi vuoden alussa tälle työlle osoitetaan enemmän resursseja. Ja haluamme tutkia, miten esimerkiksi perusoikeuksien toteutumisesta pidetään kiinni, kun käytetään algoritmeja. Ja miten esimerkiksi varmistamme, että lohkoketju teknologia ottaa myös perusoikeudet huomioon ja miten kaikki tämä sitten toimii yhteen esimerkiksi tietosuoja-asetuksen ja muiden asiaan liittyvien juttujen kanssa. No sitten rasismi ja muukalaisviha, sekin on yksi painopistealue. Ja valitettavasti vuonna 2017 tämä ala antoi meille aika masentavia uutisia, miten rasistisia Euroopassa ollaan, miten, miten vähemmistöjä syrjitään useissa jäsenmaissa. Vuosi 2017 oli vuosi, jolloin julkaisimme EU-2 tutkimuksemme, miten, miten nämä kaksi suurta vähemmistöryhmää EU:ssa ovat kokeneet tätä syrjintää, ja se ei ollut kyllä hyvää, kivaa luettavaa. Ja ja nämä ryhmät esimerkiksi ovat juuri muslimit ja romanit ja juutalaiset ovat tällaisia usein syrjittyjä ryhmiä. Mitä tulee romaneihin, niin viime vuonna totesimme, että tai pikemminkin me kiinnitimme entistä enemmän huomiota siihen, että mustalaisia syrjitään todella vahvasti useissa maissa. Ja E, esimerkiksi näitä e, romaneita syrjitään hyvin vahvasti ja ajetaan omille asuinalueille ja niin edelleen. Ja sitten rasismi, muukalaisviha ja ylipäätään erilaisuuteen kohdistuva syrjintä, niin se on todella vahvaa. Ja meidän täytyy tässä käyttää hyvin läpileikkaavaa lähestymistapaa, jotta tällaiset asenteet saadaan kitkettyä. Ja erityisesti sitten vielä naiset. Esimerkiksi romani naiset pärjäävät huonommin kuin romani miehet ja romani anteeksi, musliminaiset pärjäävät huonommin kuin muslimimiehet. Tässä sukupuolinäkökulmakin pitää ottaa huomioon. Ja sitten vielä yksi juttu viime vuoden raportissa, tämä EU-2 tutkimustulokset osoittivat, että todella vähän vähemmistöjen keskuudessa tunnetaan näitä perusoikeuksia. Syrjityt väestön osat eivät edes tiedä, että perusoikeuksia on loukattu, eivät, eivätkä he todellakaan tiedä, että he voisivat nostaa jutun siitä perusoikeuksien loukkaamisesta ja viedä sitä eteenpäin. No mitä sitten perusoikeuksien virasto tekee kaiken tämän tutkimustyön pohjalta? No, me aiomme perustaa toimintaryhmän ja rasismin vastaisen toimintaryhmän ja nämä, nämä Työryhmät laativat sitten raportteja ja sitten me tällä hetkellä teemme myös juutalaisvihaan kohdistuvaa tutkimusta ja tänä vuonna sitten tuotamme myös muita tutkimustuloksia, muun muassa, että miten afrikkalaisiin suhtaudutaan EU-ssa, miten perusoikeudet toteutuvat. Ja pikapuolin julkaisemme myös ohjekirjan, jonka avulla poliisien profilointityö muuttuu toivottavasti vähemmän syrjiväksi. Ja sitten vielä naisiin kohdistuva väkivalta, sekin on tärkeä juttu. Vuonna 2017 oli taas yksi huolestuttava vuosi tältä osin. Ja on hyvä, että komissio valitsi äh, ihmis, ihmisoikeudet nimenomaan naisten kohdalla yhdeksi vuoden teema-aiheeksi. Ja tässä keskustelutilaisuudessa. Ja on aivan kamalaa, että nykypäivänä pitää vielä, vielä äh, naisten murhiin kiinnittää huomiota EU-ssa. Se on aivan kamalaa. Tällainen naisten murha käsitteenäkin on aivan karmea. Mutta sellaista tapahtuu EU:ssa vieläkin. Ja sitten hallintoneuvostomme juuri ehdottaa niitä tärkeitä teemoja, joita nyt on ehdotettu tälle vuodelle. Ja yksi näistä on myös ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa ikääntymiseen Euroopan unionissa, miten ikääntyneiden ihmisoikeuksista pidetään kiinni. Valitsimme tämän painopisteen, koska ihmisoikeudet eivät välttämättä toteudu ikääntyvien kohdalla. Ihmisoikeuksia jopa loukataan eurobarometrin mukaan. Ikään perustuva syrjintä on yleisin syrjinnän muoto eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Ja tässäkin haluan korostaa tätä läpileikkaavaa lähestymistapaa. Ja tässäkin naiset ovat huonommassa asemassa kuin miehet. Esimerkiksi miesten eläke EU:ssa e on tyypillisesti 37 prosenttia korkeampi kuin nais, naisen eläke. Ja kun minä nyt esittelen teille näitä painopistealueitamme, niin nämä ovat tietysti vakavia ihmisoikeuskysymyksiä, mutta samaan aikaan tietysti ikääntyneiden huolenaiheet, tulevat esille juuri siksi, että yhteiskuntamme vanhenevat ja yhä suurempi osa väestöstämme on ikääntynyttä ihan parinkymmenen vuoden sisällä. Ja tämän, tämän fokuksen kautta haluamme, että ikääntyminen otettaisiin läpileikkaavasti huomioon kaikessa EUn ja kansallisessa toiminnassa, että ikäulottuvuus on todella ajankohtainen kysymys ja myös EUn toiminnassa olisi hyvä että jatkuvasti kiinnitettäisiin huomiota ikääntyneiden näkökulmaan, kun esimerkiksi kehitetään sosiaalisten oikeuksien pilaria ja edelleen tarvitaan, että yhtäläisen kohtelun direktiivi asetetaan täysimääräisesti täytäntöön. No niin, kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos kaikille, että soitte kuunnella. Ja kaikki nämä raportit ovat sitten ja nämä kansalliset lausunnot ovat saatavilla kaikilla kielillä, mutta itse raportti on vain englanniksi. Ja kiitos Michael, tämä oli todella mielenkiintoinen. Ja tämä on oikein hyvä tällainen nopeasti sullateltava raportti, jonka toitte tänne. Oikein hyvä. No niin, meillä on aikaa nyt kello 17 asti. Aika on vähän. Olisi pitänyt järjestää enemmän aikaa näin tärkeille keskusteluille. Aloitan Kristiin ole hyvä ensiksi, voit aloittaa. En fait, mon intervention était destinée à monsieur Niin, halusin esittää kysymyksen komission edustajalle ja haluaisin kiittää teitä kumpaakin. Kolme kysymystä. Ensinnäkin oikeusvaltioperiaate, komissio ja tietysti... Niin, odottakaa hetki, täällä on kuulokkeiden kanssa ongelmia johtajalla oli jonkun toisen kuulokkeet päässään. En nyt kommentoi tätä ja hän käsitteli vielä digitaalisia ihmisoikeuksia. No niin, voit jatkaa. par rapport euh, au rapport euh, fait par euh, la... Eli komission raportti. Ensimmäinen kohta, oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen. On tietysti hyvä, että puolen osalta on aktivoitu artikla 7, vaikka tie on vielä pitkä. Mutta entä Unkari? Siellähän on myöskin väärin sovellettu maahanmuutto- ja pakolaislainsäädäntöä, mutta on toinenkin asia. Eli miksi ei ole aktivoitu artikla 7 Unkarin osalta? Naisten oikeudet. On hienoa nähdä, että raportissa on todettu, että naisiin kohdistuvat hyökkäykset on mainittu. Euroopan tilanne ottaa nyt ikävästi takapakkia, varsinkin kun ajatellaan seksuaali- ja lisääntymisoikeutta. En ole ihan varma kuitenkaan näistä johtopäätöksistä, koska meidän pitäisi käydä näistä säännöistä vähän syvällisempää keskustelua. Eikö nämä oikeudet voitaisi lisätä perusoikeuskirjaan, jotta voidaan kunnolla suojella naisia, kun ajatellaan seksuaali- ja lisääntymisoikeutta kaikkialla EU:ssa? ssa ja sitten vielä yksi kysymys. Uskon kyllä komissiota, kun se puhui direktiivistä, jolla yhdistetään työ- ja perheelämä. Se on tietysti tärkeää, kun ajatellaan naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, mutta neuvosto ei kuitenkaan halua lähteä harmonisoinnin tielle, ja se haluaa tehdä jäsenvaltiokohtaisen päätöksen, joka hajottaa koko tämän komission käynnistämän prosessin, johon parlamenttikin on osallistunut. Kiitos. If you're just watching me, have a... Niin. Täällä on vielä seitsemän nimeä listalle ja komissiokin haluaa puheenvuoron ja sitten vielä vastauspuheenvuoro. Kaikkeen tähän on aikaa 20 minuuttia. Eli seuraavaksi Terik Kavras, mutta korkeintaan kaksi minuuttia koska meidän täytyy päättää viiteen mennessä. Korkeintaan kaksi minuuttia per henki. Sorry. Uh, hello. Uh, we meet again. Hei, tapaamme uudelleen aamulla ja iltapäivällä. Minua ihmetyttää kovasti se, mitä totesitte, että riittävästi ei ponnistella perusoikeuskirjan edistämiseksi jäsenvaltioiden parissa kansallisella tasolla. Hämmästyttävää, sillä itse asiassa kysymyshän ei ole pelkästään unionin mm, perusoikeuskirjasta, vaan tässä ovat kyseessä minkä hyvänsä jäsen, demokraattisen jäsenvaltion perusperiaatteet Euroopan unionissa – jos tuollaiset periaatteet löytyvät perustuslaista, niin miten on mahdollista, että niitä puolustaessa ja näitä periaatteita puolustaessa ei riittävästi perusteta perusoikeuskirjaa? Todella, todella hämmästyttävää. Voitteko hiukan valaista tätä? Arvostaisin sitä. Peter Niidamilla seuraavana. First of all, thank you very much for the Kiitoksia tästä esityksestä. Tietysti kysymyksiä voitaisiin esittää paljonkin, mutta kaksi asiaa. Ensinnäkin jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja, kun ajatellaan ihmisoikeustilannetta. Tietyissä jäsenvaltioissa joillain aloilla ehkä rikotaan perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia, mutta sitten on jäsenvaltioita, joissa todella hallitus johtaa toimintaa, jolla poljetaan näitä oikeuksia. Syrjintä, vihapuheet, vähemmistöjen sorto. Eli miten tämä eu muuttuva tilanne on otettu huomioon? En puhu vain tietyistä alueista, joilla rikotaan ihmisoikeuksia, vaan yleisesti. Eli että ihmisoikeuksien rikkominen on pohjana politiikan teolle. Kiitos. Peter, että puhuit noin lyhyesti. Olisi ollut hyvä järjestää enemmän keskusteluaikaa keskustellaksemme tästä vuosikertomuksesta ja näistä tärkeistä äh, aiheista, mutta nyt kävi näin. Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Kiitoksia Lairgille hänen tekemästään työstä, näistä tiedoista. Minulla on yksi Italiaan liittyvä kysymys ja miten romaneja kohdellaan Italiassa. Se on mielestäni huolestuttavaa. Italian hallitus sisäministerin suulla totesi, että ikävä kyllä meidän täytyy nyt Italian romanit rekisteröidä. Ja sitten No jos on eurooppalainen passi, niin sitten ehkä ei tapahdu mitään, mutta muussa tapauksessa nämä ihmiset saadetaan karkottaa maasta. Te olette ilmeisesti valmistelemassa tutkimusta eurooppalaisten romanien tilanteesta. Vaikeuttaako tämä nyt teidän yhteistyötänne romanien vaeltavien romanien osalta, koska osa näistä romanaista menee piiloon eikä aio tehdä yhteistyötä näissä asioissa. Ja sitten romanileirien purkaminen. No tämä nyt oli ensimmäinen kerta. Ja nyt se esitellään EUn suosituksena, eli että pitäisi sulkea nämä leirit. Ja haluaisin kysyä tästä myöskin komissiolta. liittyykö tähän suositukseen tiettyjä ehtoja, ihmisoikeusnäkökulmia. No, leiri voidaan purkaa, jos on vaihtoehto niille ihmisille, jotka asuvat näillä leireillä. Kiitoksia. Thank you very much, Barbara. Birgit Sippel, please. Kiitos Barbara ja sitten Birgit Sippel. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli niin paljon tärkeitä kysymyksiä, että voin vetää pois puheenvuoropyyntöni. Anna Gomez. Kiitos Birgit ja sitten Anna, ole hyvä ja puhu lyhyesti. Kysymykseni liittyy tähän uuteen ympäristöön, jossa on sosiaaliset verkostot ja tietoyhteiskunta. Varoititte meitä massadatan käyttövaikutuksista. Oletteko pohtinut ja voisitteko hieman kertoa siitä, mitä vaikutuksia tällä on, mitä on vaikutuksia niin sanotulla ö, ähm, tekoälyllä, koska sillä sen lopputulos voi olla vielä totalitaarisempi kuin äh, se, mitä tuo massadata tuo tullessa. Tämä on todella iso asia kokonaisuus kaiken muun rinnalla. Sitten vielä Katerina Tsinitsi. Kiitos Claude. Kaksi lyhyttä kysymystä. Yksi asiasta puhuttiin liittyy alaikäisten oikeuksiin. On puhuttu esimerkiksi köyhyydestä. Se on taloudellista, mutta myöskin koulutuksellista köyhyyttä. Eli kysyisin, kun ajatellaan internettiä ja alaikäisiä, Sehän on tietysti tärkeä tapa hankkia tietoa, sosiaalisoitua ja niin edelleen. Mutta miten voidaan suojella alaikäisiä esimerkiksi kostopornolta, verkkokiusaamiselta? Nehän usein johtavat dramaattisiin seuraamuksiin. Ja millaisia suosituksia voitaisiin antaa jäsenvaltioille? Ja sitten naisiin kohdistuva väkivalta. Italia on maa, joka heti allekirjoitti Istanbulin yleisopimuksen ja nämä säännöt on siirretty nyt osaksi Italian rikoslainsäädäntöä, mutta hyvin paljon naisia edelleen kuolee miesten käsissä. Eli miten asiaan voidaan puuttua, koska lainsäädännön osalta ja myöskin tuki infrastruktuurien ja muiden asioiden osalta on toimittu, mutta tämä ilmiö ikävä kyllä on edelleen voimissaan. Kiitos. Thank you. Is there anyone else? Kiitos. Onko muita vielä? Ja vielä kerran haluaisin kiittää sinua, Michael, ja haluaisin vielä korostaa sitä, että kaikki jäsenemme voivat varmasti olla yhteydessä teihin, että käyttäkää hyvät jäsenet perusoikeuksien viraston hyvää palvelua, jos haluatte näitä tietoja ja raportteja. Ja Michael, ehkä haluat lyhyesti vastata näihin kysymyksiin. Kiitos. Minä vastaan kysymyksiin, jotka oli minulle osoitettu. Ehkä Rouva Bonfoin kysymykset oli osoitettu komissiolle. Herra Teeri Kabrasin kysymys tai huomio pikemminkin siitä, että miten yllättävää on se, että mitään ei tehdä tämän perusoikeuksien kirjan markkinoimiseksi. No, en tietenkään halunnut mitenkään maalata piruja seinille ja sanoa, että jäsenmaat eivät tekisi mitään perusoikeuksien suhteen tai ihmisoikeuksien. No kyllähän ne tekevät. Tämä nyt oli vain yksi asia, joka oli tullut esille. Eli erityisesti kiinnitetään huomiota Euroopan ihmisoikeusyleissopimukseen ja samoin lasten oikeuksien yleissopimuksiin. Siis kyllähän tällaiset yleissopimukset ovat saaneet jäsenmaiden huomioon ja niitä täytäntöön pannaan, mutta Euroopan perusoikeuksien kirja on jäänyt vähemmälle huomiolle se oli pikemminkin se minun huomioni, ei, ei se, että jäsenmaat eivät näistä oikeuksista piittaisi. Ja sitten nyt Euroopassa on noussut poliittiseen keskiöön poliitikkoja, jotka, jotka polkevat ihan perusihmisoikeuksia. Se on valitettavasti totta. Ja me perusoikeuksien virastona olemme vain pieni toimija tässä isossa kentässä, joka on myös hyvin poliittinen. Ja miten ihmisoikeustoimijoiden, vaikkapa meidän tai kansalaisjärjestöjen pitäisi tehdä? No ensiksi noudata lakia. Aina pitää noudattaa lakia, ei voi koskaan pitää sitä vaihtoehtoisena. Ei toiseksi tuo esiin ihmisoikeusrikkomukset aina kun voit ja kolmanneksi tee työtä äh, tutkimustietoon ja tietoon perustuen. Ja sitten neljänneksi pitää kertoa myös omia viestejä, tuoda omaa viestiä esille ja kertoa, miksi me puhumme niin kuin puhumme vaan haluamme perustella toimintamme, että jos ihmisoikeuksia kunnioitetaan, niin luomme parempaa yhteiskuntaa. Meidän täytyy myös yleinen mielipide saada taaksemme. Meidän täytyy markkinoida ideaamme suurelle yleisölle, että kiinnostus lisääntyy ja pitää myös luoda uusia verkostoja ja yhteyksiä, että voimme todella luoda kautta koko linjan ihmisoikeuksiin perustuvia yhteiskuntia Euroopassa. Sitten edustaja Spinelli. toit esille maan ministerien viimeaikaiset toimet. Ja en tiedä, mitä voitaisiin nyt tehdä, koska ongelma on se, että romaniyhteisöt suhtautuvat meihin hyvin epäilevästi ja meidän on vaikea kerätä romaniyhteisöistä tarvittavaa dataa. Ja haluaisin kyllä olla sitä mieltä, että EU voisi tuoda Italialle perustavanlaatuista tietoa romaniyhteisöistä, jotta voitaisiin paremmin hoitaa tätä romanikysymystä, että miten romani, romanien asemaa voitaisiin parantaa sitten. Edustaja Gomez, niin ei vielä ole juuri kerrottavaa miten, siitä, miten perusoikeuksien virasto kohtelee isoa, isoja tietomääriä tai tekoälyä mutta tämä on asia, jota emme tietenkään voi enää paeta, koska me elämme verkossa yhä enemmän. Ja totta kai perusoikeuksien viraston täytyy yhtä lailla ottaa kantaa näihin uusiin ilmiöihin, mutta mitään tämän kummempaa kättä pidempää minulla ei ole. No ehkä tämä profilointityökalu, että olemme siinä äh, algoritmeihin kiinnittäneet huomiota, että ne eivät olisi syrjiviä. Sitten Rova Chinitsi olen aivan samaa mieltä, että lapsia pitää aina suojella vaikkapa, vaikkapa lapsipornografialta ja, ja verkkokiusaamiselta. Ja me koko ajan kiinnitämme huomiota lasten suojeluun, mutta tietenkään kaikki lastensuojelun osa-alueet eivät kuulu EUn toimivaltaan, mutta teemme kaikkemme niillä aloilla, joilla voimme. Ja sitten naisiin kohdistuva väkivalta. Me kovasti haluamme, että että asiaan liittyvä yleissopimus saadaan ratifioitua. Istanbulin yleissopimus siis saadaan ratifioitua kaikissa jäsenmaissa mahdollisimman nopeasti. Sehän ei ole vielä ole totta, mutta tätä ratifiointia edistämme. Mutta se, että Istanbulin yleissopimus nyt allekirjoitetaan ja ratifioidaankin, niin se ei vielä riitä, vaan sitten pitää päästä eroon juurtuneista mielipiteistä ja vallitsevista kulttuureista, ja me teemme koko ajan tätä työtä. Ja on selvää, että tämä on sellainen kenttä, jossa meillä on vielä paljon enemmän tehtävää kuin ehkä luulimme vielä pari vuotta sitten. Kiitos Michael. Ehkäpä. EU, niin vastasitko tähän Italiaan liittyvään kysymykseen? Kyllä. Barbara, oliko tämä nyt hyvä vastaus? Anke. Niin, olin siis kysynyt onko olemassa tietoja EU:ssa siitä, ja onko siis EU suositellut näiden leirien purkamista, koska Italia jatkuvasti toistelee sitä, että Eurooppa on käskenyt meitä purkamaan romanien leirit. I'm not avoiding the question. I think en, en minä tätä mitenkään vältellyt tätä kysymystä, mutta komissio ehkä osaa tähän paremmin vastata. Ei, ei perusoikeuksien virasto tietenkään koskaan ole kellekään sanonut, että joku leiri pitää purkaa. Barbara, ymmärrät varmaan, että tässä on kovin vähän aikaa ja olisi pitänyt ehkä ennakoida vähän tämän asian laajuutta. Ja on harmi, että näin tärkeälle asialle annettiin vain 45 minuuttia pahoitteluni tästä, mutta kiitos, että pyrit vastaamaan näihin kysymyksiä. No sitten vielä komission esitys on vielä kokonaan pitämättä. Manuel, täällähän sinä oletkin, anteeksi. En minä nyt yrittänyt sinua ylen katsoa, siellähän sinä olet. Anteeksi kovasti, etten huomannut sinua heti. Nyt pyytäisin sinua lyhyesti esittelemään esityksesi. I will be very... Kiitoksia. Puhun hyvin lyhyesti, koska... Niin. Do you want that I reply only or do you want me to... to have... Haluatteko te vastaan vain? vain? So I wouldn't mind and then, and then... Ehkä lyhyt kysymys, kysymys näihin, anteeksi vastaus näihin kysymyksiin ja sitten se oma esityksessä. Just pour répondre. Eli vain vastatakseni näihin teidän kysymyksiin, jotka koskivat oikeusvaltioperiaatetta, eli meillä todellakin on käynnistetty artikla 7 pohjalta prosessi, joka koskee tilannetta Puolassa. Ja teidän kysymyksenne on se, että mitä tapahtuu Unkarin kohdalla. Ja tässä suhteessa Unkarin kysymyksissä komissio puuttuu asiaan rikkomusmenettelyn avulla. Puolan tapauksessa se ei ollut mahdollista, kun muistan, että, että Puolan tilanteessa ensimmäiset kysymykset, jotka otettiin esille, liittyivät perustuslailliseen tuomioistuimeen. Eli vaikeita tilanteita. Ja Unkarin tilanteessa komissio hyväksyi useita rikkomusmenettelyitä koordinoidulla tavalla koska tuomioistuimen puoleen käännettiin, käännyttiin esimerkiksi joulukuussa. Silloin kysymyksessä oli lainsäädäntö, joka kohdistui kansalaisyhteiskuntaan ja koulutukseen. Tuomioistuimen puolen käännyttiin. Se nyt tarkastelee tätä kysymystä, kun puhutaan sitten maahan turvapaikkakysymyksistä. Olemme myöskin käynnistäneet tässä suhteessa toiminnan Eli Unkarin tapauksessa voidaan palata rikkomusmenettelyyn ja komission rooli äh, on tässä suhteessa tärkeä, sitä täytyy hyödyntää ja tuomioistuimen täytyy, puolen täytyy käyttää, jos tilanne ei sitten ratkea. Puolan tapauksessa meillä oli edessämme perustuslaillisen järjestelmän muutos, jonka seurauksena sitten koko tätä oikeusjärjestelmää muutettiin. Tämä on toisen kaltainen tilanne. Ja kun puhutaan sitten naisten oikeuksista, yksi niistä alueista, jossa vuonna 2017 on saatu aikaiseksi edistystä, jossa mahdollistettiin se, että on voitu käynnistää myös eurooppalainen keskustelu, niin tämä todellakin koski siis kaikkia niitä asioita, jotka liittyivät naisiin kohdistuvan väkivaltaan. Ja tämä on ollut tärkeä tilanne luoda tällainen dynaaminen elementti. Tietysti meillä on hyvin konkreettisiakin tapauksia kyseessä, varsinkin Istanbulin yleissopimus ja näin meillä on edessämme myös tällaisia perustuslaillisia kysymyksiä ja on tärkeää, että tässä suhteessa voimme saada myös ratifioitua mahdollisimman nopeasti tilanteen. Ja sitten se, että muutetaan perusoikeuskirjaa ja otettaisiin mukaan myöskin naisten seksuaali- ja lisääntymisoikeus. Onko se mahdollista ja miten se voitaisiin tehdä? Niin, tänä päivänä kysymys ei ole siitä, että perusoikeuskirjaa uudistettaisiin, vaan haaste meille kaikille täällä tänä päivänä on se, että meidän niinkään puutu standardeja, vaan niiden tehokas täytäntöönpano puuttuu. Eli täytäntöönpano kyky, kyky täytäntöönpanna niitä ja tänä päivänä. Tämä haaste on meillä edessämme. Meidän täytyy tehdä te- totta näistä haasteista, joita meillä on niin kauan ollut edessämme. Ja millä tavalla voidaan sitten mahdollistaa kansallisella tasolla tehokas täytäntöpano. Se on aihe, joka kiinnostaa meitä kaikkia, sillä nämä oikeudet ovat olemassa. Todelliset ongelmat ovat nimenomaan tässä tehokkuudessa. Tämä on nimenomaan se, mikä halusin ottaa esille Vuonna 2017 käsittääkseni viemme voimakkaasti eteenpäin tapaa, jolla jäsenvaltioita on kyetty auttamaan, jotta ne voisivat paremmin täytäntöön panna perusoikeuskirjaa. Varsinkin tässä suhteessa tärkeässä asemassa on se, että meillä on sellainen kansalaisyhteiskunta, joka on vapaa, dynaaminen ja niin poispäin. Ja näin ollen yksi perustavanlaatuisista kysymyksistä joka tulee myös teille esiin, on tämä uusi monivuotinen kehys, jossa meillä on kaksi ohjelmaa, jotka ovat todella tärkeitä, jotta voidaan tukea kansalaisyhteiskuntaa. Ohjelma, joka koskee oikeuksia ja arvoja, ja toinen ohjelma, joka koskee oikeutta. Tämä on tärkeää, jotta saamme aikaiseksi sellaisen toimivan yhteiskunnan, jonka haluamme saada aikaiseksi. Olemme näitä osioita työstä nyt, aivan kuten parlamentti pyysi. Ja työskentelemme aktiivisesti tässä valmistelemassa toimessa, jotta voimme nähdä sen, millä tavalla voimme edesauttaa ja auttaa kiistaratkaisukysymyksiä ja miten voimme tukea erilaisia strategioita, joita käytetään – tehokkaalla tavalla, miten tämä valmistelema toimi on hyödyksi, jotta voidaan viedä eteenpäin tätä asiaa. Lisäksi on tärkeää, että meillä on hallinnolliset viranomaiset, jotka toimivat hyvin. Meillä on hyviä esimerkkejä tässä suhteessa. Erilaiset Maahanmuuttoviranomaiset ovat tässä suhteessa olleessa asemassa. Olemme ottaneet käyttöön myös eurooppalaisen ähm, lasten verkoston joka tulee pian voimaan. Nämä ovat aloitteet, jotka mahdollistavat sen, että kansalliset viranomaiset voivat tehdä parempaa yhteistyötä yhdessä. Ja näin tietysti myös sitten tehokas perusoikeuskirjan oikeuksien täytäntöönpano Unkarin tilanteen ulkopuolella sitten olemme myös ottaneet käyttöön eurooppalaisessa ohjausjaksossa politiikan, joka tavoitteena on rohkaista jäsenvaltioita parantamaan oikeuden toimintaa, tehokkuutta. Ja viimeinen parlamentin päätöslauselma siinä on hyväksytty EUn oikeustulostaulukkoa koskeva päätöslauselma. This is my personal... Äh, Manuel, haluaisin pyytää ihan henkilökohtaisesti anteeksi, koska sinunkin oli tarkoitus esittää esitys tässä keskustelussa. Olen todella pahoillani. Vähän mm, arvioin tämän ajan väärin. Meillä oli vain 45 minuuttia näin tärkeälle keskustelulle. Tämä on ihan minun omaa syytäni. Olen todella pahoillani ja kutsun sinut mielelläni tänne uudemman kerran keskustelemaan tästä asioista. Meillä on nimittäin hyvin, hyvin tärkeä aihe vielä seuraavaksi. Nyt täytyy lopettaa ja todellakin muistuttaisin vielä kollegoita siitä, että 17.45 pitää lopettaa tämä keskustelu, koska tämä johtuu tulkien työ taistelusta, eli tämä seuraava keskustelu pitää myös lopettaa aivan aikataulussa 17.45, koska kokous päättyy tasan siinä aikataulussa, kun sen on määrä päättyä. Eli tosiaan nyt siirrymme kohtaan 23. Tosiaan siis vain 45 minuuttia on aikaa tälle tärkeälle aiheelle, eli 17.5.2017 parlamentti hyväksyi päätöslauselman äh, Unkarista ja tämä sitten on johtanut, että pyydettäisiin, että neuvosto ryhtyisi toimenpiteisiin perustamissopimuksen artiklan 7.1 mukaisesti ottaen huomioon työjärjestyksen säännön numero 83 ja edustaja Sargentini oli, on tässä esittelijänä 263 tarkistusta on tehty tähän mietintöön ja 15.5. oli tarkistusten jättämisen määräaika. Ja sen jälkeen esittelijä ja varjoesittelijät ovat tehneet kovasti työtä saavuttaakseen näitä kompromissitarkistuksia ja sen kummemmin asiaa esittelemättä haluaisin aloittaa keskustelun ensiksi tietysti esittelijälle korkeintaan 10 minuuttia. Edustaja Sargentini, ole hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun muokkaamme nyt mietintöä, josta äänestetään 25. päivä eli ensi maanantaina, myöskin Unkarin parlamentti kokoontui tänään ja siellä äänestettiin perustuslain muuttamisesta. Ja siellä on uusi kansalaisjärjestölaki nyt myöskin mennyt läpi ja tämä on surullinen päivä. Tänäänhän on kansainvälinen pakolaisten päivä ja on ikävä, että Unkarissa on nyt estetty pakolaisten auttaminen. Mutta näiden äänestysten jälkeen pyytäisin, että varjoesittelijät nyt kestävät hetken, koska meidän täytyy nyt päivittää kompromissitarkistuksia, joista on neuvoteltu viimeisen kahden vuoden aikana. Eli kun maanantaina äänestämme, meillä on mahdollisimman uusimmat tiedot käytössä. Me olemme tarkistaneet monen kertaan nämä asiat, olemme katsoneet lainsäädäntöä, tuomioistuintapauksia, Euroopan neuvoston valiokuntia. Eli hyvin arvostettuja lähteitä, joten ennen kuin on loppuäänestys, oli vaikea ottaa mukaan esimerkiksi viittausta perustuslain muuttamiseen, mutta nyt voimme tehdä työtä tänäisen äänestyksen pohjalta ja mahdollisimman nopeasti toimitan teille nämä kompromissit. Eli äänestyksestä. Tämä valiokunta pari viikkoa sitten kirjallisesti pyysi, että Unkarin parlamentti lykkäisi kansalaisjärjestöäänestystä, jotta Venetsian komissio saisi työnsä päätökseen. Mielestäni se oli ihan vaatimaton pyyntö. Emme riidelleet sisällöstä, vaan pyysimme vain, että kunnioitetaan Euroopan neuvoston instituutioita. Näin ei käynyt, ja mielestäni se on kyllä harmi. Kom- Sitten tarkistukset. Tarkistuksia tuli siis 263 ja viimeisen me olemme pyrkineet yhdistämään niistä mahdollisimman monet kompromisseiksi ja 50 kompromissia on saatu aikaan. Mukana olivat kaikki ryhmät, joista on tullut tarkistuksia. Mukaan on otettu selkeämpää kielenkäyttöä käyttöä mitä tulee antisemitismin torjunnan tarpeeseen. Tietyt kollegat halusivat tämän mukaan. Olen myöskin ottanut mukaan tarkistuksia unkarilaisilta kollegoilta kansanpuolueesta, koska niistä monet liittyivät sisältöön – haluan oikaista tosiasioita ja kielenkäyttöä, eli ne on otettu mukaan, mutta jotkut näistä kollegoista eivät halua olla mukana kompromisseissa. Eli sovimme asian eri tavalla, jotta sisältö ei katoaisi, mutta nämä ihmiset voivat pelastaa kasvonsa kotona, eivätkä ole mukana esittelijän kompromississa. Oikeastaan siinä oli kaikki, mitä voin nyt sanoa. Varjoesittelijöistä tuntuu, että heidän kantansa on otettu huomioon. Ja lopuksi vielä puheenjohtaja. Olemme tehneet työtä ainoastaan virallisten lähteiden pohjalta, emme kansalaisjärjestöjen tietojen pohjalta. Ja tästä on pidetty kiinni. Eli kompromissit, jotka on neuvoteltu, ne pohjautuvat ainoastaan kansainvälisten järjestöjen tietoihin, ei kansalaisyhteiskunnan tietoihin. Ja mukana on vielä erillisäänestyksiä. Se helpottaa myöhemmin käytävää keskustelua, koska sitten ei tarvitse enää keskustella, oliko kyseessä puolueellinen lähde vai ei. Kiitos. Kiitos edustaja Sargentini. Eli tosiaan 17.45 päättyy tämä keskustelu mitä tahansa tapahtuukaan. Minulla on hyvin pitkä puhujalista ja kaikki varjoesittelijätkin saavat puheenvuoron. Tässä yksi varamieskin puhuu ja sitten tosiaankin puhe, puhujien lista päättyy kello 17.45. And ja e, ensiksi siis EPP, sitten Mari-Kristin. Nous et nous dans les oreilles, à condition qu'on ait les oreilles. Niin. Travailleront jusqu'à 18h30. Tulkit täällä sanovat korvaani, että kyllä he tekevät työtä kello 18.30 saakka. Eli 18.30 silloin, kun kokouksen oli määrä loppua. Eli ei sunkaan 17.45. Niin, tosiaankin, jos haluatte puhua sitten tuon jälkeen tuosta huumausainekeskuksesta, mutta siis tämä keskustelu loppuu 17.45. Eli edustaja Metsola, hänet korvaa täällä varamies, olkaa hyvä. Ähm, äh, Kiitoksia Robert ähm, Metsolan nimissä, hän on tulossa, mutta tässä on vaikeuksia päästä tänne. Haluaisin sanoa kiitos. On selvää, että tämä mietintö on äärimmäisen kiinnostava meidän ryhmällämme. Suurin osa tarkistuksista on tullut meidän jäseniltämme. Hyvin usein niissä mennään eri suuntiin. Maanantai live-äänestys antaa sitten mahdollisuuden kaikille tämän valiokunnan jäsenille ilmaista näkemyksensä tästä mietinnöstä ja siitä syystä olen vaatinut sitä, että varjoesittelen kokouksen aikana tähän sisällytetään useita eri erillisäänestyksiä, jotta mahdollistetaan tämän tapahtuvan. Tässä suhteessa haluaisin kiittää esittelijää ja kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat tämän mahdollistaneet. Kiitos vielä kerran. Ja itse olen puhujaluettelossa, mutta en tiedä, että voinko siihen mitään lisätä tässä vaiheessa. No, Michael. Eli lisää se nyt, koska toista puheenvuoroa etenään saa. Thank you very much to the rapporteur. And... Eli hyvin lyhyesti kiitokset esittelijälle. Haluan hyvin voimakkaasti todeta, että tämä ei ole Unkaria vastaan maana, ei sen kansalaisia. Kysymys on hallituksesta siitä, että rikotaan useita sääntöjä ja minusta meidän täytyy olla tässä suhteessa tiukkoja. Ja viimeiset päätökset, jotka nyt tänään on tehty, jotka koskevat lainsäädäntöpakettia, Stop Soros siitä keskusteltiin ja puhuttiin tänään ilman, että oli minkäännäköisiä mahdollisuuksia odottaa Venetsian komitean päätöstä. Olen puhuttanut Unkarin ulkoministerin kanssa ja hän lupasi minulle, että Venetsian komission näkemystä odotettaisiin. Mutta kuitenkin päätös tehtiin tänään ilman, että sitä otettiin huomioon. Toisaalta mielestäni on erittäin vaarallista kriminalisoida kodittomuutta. Ja erittäin vaarallista on myös laittaa rangaistus sellaiselle kansalaisjärjestölle, jotka työskentelevät pakolaisten ja maahanmuuttajien parissa. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti Unkarin kansalaisille ja Unkarin kansalaisyhteiskunnalle ja todeta, että te ette ole yksin. Kiitos. Sitten SED-ryhmässä edustaja Weidenholzer. Kiitoksia. Kesti aika kauan päästä tähän tilanteeseen ja ensi maanantaina mietinnöstä sitten äänestetään. Syynä on myöskin se, että nämä kaikki asiat on tarkastettu niin huolellisesti, koska tässä nyt ei voi olla mitään ylimääräistä ja turhaa, jos tehdään tällaisia johtopäätöksiä. Koko prosessi on ollut hyvin avoin ja läpinäkyvä. Eri kantoja on kuultu eri tahoilta. Esittelijän lähestymistapa on ollut hyvä. Hän on käyttänyt ainoastaan virallisia lähteitä eikä mitään arvioita muualta. Eli työtä on tehty tosiaan ihan faktojen pohjalta. Olemme käyneet intensiivisiä keskusteluita varjoesittelijöiden kokouksissa. Ilmapiiri oli hyvin asiallinen ja haluaisin kiittää esittelijää siitä, että hän on käsitellyt aihetta hyvin systemaattisesti ja osallistavalla tavalla. Ja hän pyrki siihen, että kaikki argumentit ja vasta-argumentit otetaan huomioon – Eli tämä on hyvä osoitus siitä, että Euroopan tason parlamentarismi elää. Kiitos. Kiitos ja ECRstä Marek Jurek. Dziękuję bardzo. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tämä on poliittinen polemiikki tämän mietinnön kohdalla ja tämä vain syventää EUn kriisiä. Tämä lisää vain konflikteja. On täysin vastuutonta. Ja vielä enemmänkin kuin vastuutonta tämä koko soppa on. Tämä on ihan tällainen tahallinen yritys osoittaa epäkunnioitusta demokraattisesti valitulle hallitukselle. Tämähän on jatkunut jo ties kuinka pitkään. Brexitkin toteutui. Mika, Mihail Boni sanoi yllättävän asian. Hän sanoi nimittäin, että, että hyökkäys Unkaria kohtaan ei olisi muka hyökkäys unkarilaisia ihmisiä kohtaan. Mutta ajatelkaamme nyt, mistä tässä oikein puhutaan. Jokaisella kansakunnalla on oikeus harjoittaa omaa politiikkaa, tehdä omia vali, val, valintoja. Tätä kutsutaan demokratiaksi. On olemassa oppositio ja jos hallitukseen ei olla tyytyväisiä, niin hallitus voidaan potkaista ulos. Mutta demokratia toimii ja tässä on demokratiaa noudatettu. Ja demokratia toimii vain, mikäli kunnioitamme ja kuuntelemme toisiamme. Ja en nyt ymmärrä, miten esittelijä voi tässä väittää, että on toimittu avoimesti. Ja Unkarin hallituksen edustaja buuattiin ulos valiokunnastamme. Tätä ei kerta kaikkiaan voida hyväksyä. Tässä on todella paljon yksittäisiä hyökkäyksiä Unkarin valtion demokraattista toimintaa vastaan. Esimerkiksi kohdassa seitsemän sanotaan, että perustuslakia on muutettu. Ja sitten kohta kymmenen tässä pahoitellaan sitä, että Unkarin hallitus on kuunnellut kansalaisyhteiskuntaa. Miten? Tämähän on ihan ristiriitaista. Ja onko tässä nyt EUn yhtenäisyydestä kyse? Yhtenäisen EUn pitäisi vastustaa tätä asiakirjaa, koska tässähän, tässähän nyt ajaudutaan entistä syvemmälle suohon – eihän tässä pitää EU-sakin pystyä kuuntelemaan eriäviä mielipiteitä. Kiitos ja sitten Sofi Intevelt. Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä kommenttia. Haluaisin kiittää rinnakas esittelee kaikista tehdystä työstä ja ehdottomasti kuunnelta hänen pyyntöään siitä, että ei tueta viittauksia kansalaisjärjestöihin lähteinä. Mutta kuitenkin vähän epämukavalta tuntui pakko todeta, kun Orban sanelee meille sen, mikä on riippumaton lähde ja mikä ei. Onko tässä kyseessä joku itsesensuuri? Älkää nyt ollenkaan huolehtia, minä seurailen teidän linjaanne, mutta tällaiselta alkaa nyt vain vähitellen tuntua. Miksi me seurailemme häntä näissä kysymyksissä ja teemme kansallisjärjestöistä jotenkin epäilyttävä. Siihen hän ei suinkaan ole mitään syytä. Ja kun tiedätte tämän Soroksen vastaisen kampanjan, niin näin on, mutta myös on muita osia, jotka saavat rahoitusta ulkoisista lähteistä. Ja Euroopan unioni tietysti saa esimerkiksi rahoitusta Steve Bannonilta. Jotkut ECRstä, jotka juuri puhuivat, saavat rahoitusta tältä Orbankin on no, hyviä kamuja Steve Bannonin kanssa, niin että ehkä tässäkin suhteessa pitäisi harjoittaa hiukan enemmän läpinäkyvyyttä. Kiitos ja sitten Kuen varjo esittelijä Mari Kristin versio. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää. Hän on ollut hyvin kärsivällinen koko tämän prosessin aikana. Täytyy myöntää, että hänen sijassa en olisi pysynyt ihan näin kylmäpäisenä ja juuri näin työtä pitää kuitenkin tehdä. Jos haluamme edetä tässä asiassa, meidän pitää olla mahdollisimman moitteettomia. Ja Sofille sanoisin, että juuri tästä syystä, siis minäkin luovuin monista tarkistuksistani kompromissien laatimisen yhteydessä, koska jos hyödynnetään vain virallisia tietolähteitä, silloin on todennäköisempää saada tukea Mukaan on otettu valtaosa huomioista, joita meille on toimitettu, erityisesti Fidesistä. Tässä on puhuttu Unkarin tilanteen edistymisestä, mutta tällä tavalla voimme olla uskottavampia tässä asiassa, joka on hankala kysymys. Tämä ei ole mikään Unkarin vastainen teksti. Tätä ei voi riittävästi toistaa. Hallituksen kritisoiminen ei ole sama asia kuin maan kritisoiminen. Tämä koskee Unkaria ihan samalla tavalla kuin monia muitakin maita. En esittänyt edes kovin paljon tarkistuksia ja mahdollisuuksien mukaan olin mukana tekemässä kompromisseja, mutta kun liittyy EUn jäseneksi, silloin täytyy noudattaa Kööpenhaminan kriteereitä – ne eivät ole pelkästään taloudellisia kriteereitä, vaan se liittyy tiettyihin, ne liittyvät arvoihin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan esimerkiksi. Silloin pitää noudattaa oppositiota, ja äh, kunnioittaa oppositiota. Demokratia ei ole enemmistön tahto. Meidän ei pidä kriminalisoida niitä, jotka eivät ole samaa mieltä vallanpitäjien kanssa. Mutta pahin pelkään, että Tällainen tendenssi nyt on vallalla EU:ssa ja pahoittelen sitä, että kansalaisjärjestöjen vastainen laki meni tänään läpi ilman, että olisi odotettu Venetsian komission lausuntoa. Tässä on toimittu aivan eri tavalla kuin muualla ja esimerkiksi maahanmuuttajat, ihmiskauppa, kauppiaat, salakuljettajat ovat kaikki samalla viivalla Unkarin lainsäädännössä. Ja juuri tänä päivänä, eli kansainvälisenä pakolaisten päivänä sitten ikävä kyllä hyväksyttiin tällainen teksti. Thank you, Mary Christina. Kiitos, Mari Kristiin. Muita varjoesittelijöitä ei ole pyytänyt puheenvuoroa EFDDstä tai ENFstä, joten sitten siirrynkin jäsenten puoleen. Olkaa hyvä ja käyttäkää korkeintaan kahden minuutin puheenvuoro. Lopes Aguilar, maksimissaan kaksi minuuttia, ole hyvä. Okay, let's see. Come on, carry on. This issue is... No, nopeammin tämä menee kuin se. Tämä asia on hyvin poliittinen. Minun kysymykseni on tekninen. Näiden kompromissien jälkeen, onko sanamuodossa jotain sellaista, joka mahdollistaisi sen, että päivitettäisiin ylöspäin tätä varhaisvaihetta itse prosessissa, joka löytyy artiklasta 7 äh, Euroopan unionin perusoikeussopimuksessa. Sitten mennään kappaleesta 1 pidemmälle, eli kappaleeseen 2. Onko sanamuodossa jotain sellaista, joka tällaista ennakoisi vai ei? Questions to the rapporteur, that's the purpose. Tämä on ihan hyvä kysymys esitettäväksi esittelijälle. Kiitos tästä. Sitten Kinga Gael, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Yhdessä EPP-kollegoiden kanssa, jotka ovat myös Unkarista, niin olemme tehneet tähän 130 tarkistusta, joka kattaa noin puolet kaikista tarkistuksista Sargentinin mietintöön. Näin paljon tarkistuksia tarvittiin osoittaaksemme, että artikla 7 menettelytapaa ei voida Unkarin kohdalla käynnistää. Tässä on paljon faktavirheitä, väärinkäsityksiä, muita virheitä, harhaanjohtavia poliittisia näkemyksiä ja niin edespäin. Näihin tarkistuksemme tarttuvat. Ja eh, edustaja Sargentini otti muutamia tarkistuksia huomioon, ei niinkään parantaakseen tekstiä, vaan pikemminkin muutti sitä tekstiä, mutta ei korjannut alkuperäisen tekstinsä tosiasiallisia virheitä. No, ja tämä arvostelu on jo olemassa ja muutamia tarkistuksia otettiin ylivalkaisesti huomioon ihan vain sen takia, että Sargentini voi sanoa, että meidän tarkistuksemme on otettu huomioon ja me emme tätä voi hyväksyä ja sen takia pyysin, että meidän tarkistuksiamme ei oteta mukaan näihin kompromissitarkistuksiin. Ja sitten sanon vielä sen, että nyt kun olen nähnyt kompromissitarkistukset, niin mietinnössä yhä vielä viitataan sellaisiin tapauksiin, jotka on jo loppuun käsitelty, jotka Unkarin hallitus ja komissio ovat jo saattaneet päätökseen vaikkapa tietosuoja. Ja on monia muitakin asioita, joissa EUlla ei edes ole toimivaltaa, vaan joissa jäsenvaltiolla on täysi toimivalta ja nämä ovat täysin EUsta irrallisia asioita, esimerkiksi naisia kuvataan äh, äiteinä unkarilaisissa koulukirjoissa. Onko tämä nyt ongelma? Minä olen ihan ylpeä tästä. Ja jos ajatellaan vaikkapa vähimmäiseläkettä ja katsotte sitten uusien jäsenmaiden eläketilannetta, niin jos katsotaan kuinka alhaisia pienimmät eläkkeet ovat, niin kyllä tällä perusteella artikla 7 menettely voitaisiin aloittaa vaikka jokaisessa uudessa jäsenmaassa. Tämä on aika ylimielistä suoraan sanottuna. Ja jos katsotaan nyt näitä muitakin kohtia, niin en usko, että Unkari on sen pahempi oppilasluokalla kuin kovin moni muukaan uusi jäsenvaltio oikeuslaitoksen riippumattomuus on ihan Euroopan keskiarvoa. Eli ei tässä ole mitään sellaista tosiasiaa, joka voisi antaa tukea Sargentinin mietinnölle. Kiitoksia. Vaikka olemme samasta maasta, niin meillä voi olla hyvin erilaisia käsityksiä samasta mietinnöstä. Mielestäni Sargentinin mietintö on hyvin tasapainainen – tasapainoinen ja objektiivinen. Ja siitä syystä haluaisin onnitella häntä ja varjoesittelyitä niin ikään. Sargentin on ihan oikeassa, kun hän ottaa huomioon viimeisimmät kehityskulut. En nyt mennä yksityiskohtiin, mutta Unkarin parlamentin hyväksyvät lait tekevät entistä selvemmäksi, että jos nyt siitä mitään epäilyksiä olikaan. No ideologisista syistä ehkä jotkut meistä eivät sitä havaitse, mutta Unkarissa ei ole mitään demokratiaa eurooppalaisessa mielessä. Demokratia ei ole enemmistön tyranniaa. Demokratia merkitsee, että vähemmistöilläkin on sananvaltaa, ja näin ei Unkarissa ole. Siksi syystä katson, että on tärkeää korostaa sitä, että tämä on tasapainoinen ja objektiivinen mietintö ja Boni oli oikeassa. Tässä mietinnössä kyse on Unkarin hallituksesta eikä Unkarista tai Unkarin yhteiskunnasta sinänsä. Unkarin hallituksen lisäksi on toinenkin Unkari. Ja olen erittäin ylpeä siitä, että edustan tätä toista Unkaria. Unkaria, joka on liberaali demokratia ja joka edustaa eurooppalaisia arvoja. Eikä halua mitään vanhanaikaista kristillistä valtiota. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos. Ja sitten edustaja Katsiska. Barbara. Dziękuję, panie e, przewodniczący. Kiitoksia. Myös minä haluaisin onnitella esittelijää koska minun mielestäni se kompromissi, jonka hän on työstänyt, on erittäin tasapainoinen. Todella onnittelen teitä erittäin avoimesta lähestymistavasta. Haluaisin myös lisätä, että tietysti me kaikki ymmärrämme sen, että nyt EU:ssa on käynnissä erittäin hankala kausi. Populismi nostaa päätään monissa maissa. Tästä huolimatta meidän tulisi kuitenkin myös todeta, että monissa maissa populistien nousu on seurausta siitä, että he kaikki katsovat kohti Unkarin hallitusta. Minun mielestäni Unkarissa on selvästi nähtävissä se, että se mitä hallitus tekee, rikkoo kaikkea sitä, mikä löytyy artiklasta 12 perustamissopimuksesta – tässä on selkeä EU-vastainen kampanja kyseessä ja hallitus itse asiassa on yhä lähempänä Venäjän lähestymistapaa sen sijaan, että se olisi EUta lähellä. Valitettavasti kuitenkin Puolan hallitus myös katsoo Unkarin hallitusta kohti ihaillen. Meillä on edessämme prosessi, joka kohdistuu Puolan hallitukseen ja siitä syystä olisi vain oikeudenmukaista aloittaa samankaltainen prosessi Unkarin hallitusta kohtaan. Kiitos sitten Anna Gomez. Ihan lyhyesti haluaisin osoittaa minäkin kiitokseni esittelijälle ja varjoesittelijöille hyvin tasapainoisesta mietinnöstä. Ja tämä on meidän velvollisuutemme ottaa kantaa tällaisiin kamaliin kehityskulkuihin Unkarissa – erityisesti jos ajatellaan, mitä tänään on tapahtunut. Nämä todella ovat häpeä koko Euroopalle. Tällaista tapahtuu EU:ssa. Tämä on todella häpeällistä ja tuen täysin sitä, mitä useat kollegat jo sanoivat. Kuten kollega Boni, kyse ei ole unkarivastaisista toimista tai unkarilaisten vastaisista, vaan vaan hallituks on tässä tulilinjalla. Tässä on on todellakin kyse siitä, että haluamme puolustaa eurooppalaista elämäntapaa totalitarismia ja fasismia vastaan. Ja sitten Jurovka. Thank you very much, Chair. Just at the... Kiitoksia, puheenjohtaja. En nyt kommentoi sitä, mitä Gomes kehtasi juuri sanoa. Mutta kommentoin Sargentin mietintöä. Te kaikki sanotte, että tämä ei ole Unkarin vastaista. No jos ei olisi Unkaria, Unkarin kansaa vastaan, niin se ei olisi täynnä kaksinaistandardeja. Ei voida puolustella ihmiskauppiaita, mutta itse vedin tarkistukseni pois koska minun asiani ovat mukana mietinnössä, mutta niiden vieressä on sitten kohtia, jotka tekevät tästä tekstistä sellaisen, että kansalaiset on entistä vaikeampi ymmärtää Unkarin tilannetta. Ikään kuin minun tarkistukseni eivät olisi olleet riittävän hyviä, kun te lisäsitte niihin sanoja. Ja siksi en niitä tue. Ja me emme vastusta kansalaisjärjestöjä ollenkaan. Me uskomme, tai minä ainakin uskon, että te ette ottaneet huomioon kansalaisjärjestöjen mielipidettä mietinnössä, koska ne eivät ole riittävän vankkoja. Ja Unkarin ongelma tällä hetkellä on se, että nämä lait kohdentuvat niitä järjestöjä vastaan, jotka eivät ole vankkoja ammattimaisesti, jotka eivät edusta kansalaisia, jotka eivät tee paikallista tutkimusta ja jotka eivät mitenkään liity paikalliseen kehitykseen. Eli pyytäisin, että mietitte tukeanne tälle mietinnölle ensi maanantaina. Kiitos. Oh Sitten vielä kaksi puhujaa muualta kuin lipevaliokunnasta. Edustaja Zabi, SD-ryhmä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin olla mukana siinä keskustelun osassa, jossa käsitellään demokratiakäsitettä. Kahdeksan vuotta valtavat rahamäärät on käytetty aivopesuun, jotta voidaan aivopestä Unkarin kanssa, aivan kuten Niedermüller totesi. Ei edes perusperiaatteita demokratiassa ole jätetty koskematta. Unkarin hallitus niin voimakkaasti luottaa valtiojohtoisen lehdistönsä avulla äh, toimintaansa. Unkarin kansalaisten on mahdotonta saada käsiinsä luotettavaa muuta tietoa. Ja tämä on yksi siitä sy- syystä, miksi Fidesz sai niin paljon ääniä. Kyllä tässä solidaarisuutta voisi osoittaa Euroopan puolelta. Toinen asia, jonka haluaisin todeta, koskee sitä, että tämä Stop Source-paketti, jotta ihan itsestäänselvyyksistä tehdään selviä asioita. Kysymys ei ole millään tavalla soroksen pysäyttäminen, vaan se, mistä tässä on kyse, on se, että käytetään sitä pelkoa, joka Unkarin hallitus on luonut, käytetään sitä tekosyynä sille, että asetetaan rajoja ilmaisuvapaudelle ja muille oikeuksille. Nyt Unkarissa altistutaan valtion tahdolle, Se muistuttaa kaikkein synkimistä ajoista omassa historiassa. asiassa tilanne on niin paljon pahempi kuin mitä voidaan edes tässä mietinnössä kuvailla. Thank you, Mr. Kiitos edustaja Sayer. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót nem vagyok a Libe bizottság tagja, de több Kiitoksia puheenjohtaja. En ole tämän valiokunnan jäsen, mutta tein joukon tarkistuksia Valiokunnan mietintö on oikeastaan syytteisen asettaminen, joka pohjautuu valheille ja epätotuuksille – Peter Batchorin elokuva Todistaja kertoo absurdiudesta Stalinin aikoina. Ja yhdessä elokuvan kohtauksessa syyte menee sekaisin lopputuomion kanssa ja näin tässäkin on käynyt. Te olette syyttäjä ja juuri samalla aikaa, samanaikaisesti te syytätte Unkarin hallitusta ja Unkarin kansalaisia. Vähintäänkin voisitte antaa meille hiukan aikaa ja tilaa puolustautua. Olemme kuulleet viittauksia objektiivisuuteen. Kymmenen puhujaa puhui Unkaria vastaan ja kolme Unkarin puolesta. Ne, jotka puhuvat Unkaria vastaan, käyttivät 22 minuuttia. Ne, jotka puhuivat Unkarin puolesta, saivat vain kahdeksan minuuttia. Onko tässä nyt kohdeltu kaikki oikein? Näinkö menetellään? Eikä kyse ole pelkästään prosessista, joka on ongelmallinen, vaan myöskin kun ajatellaan mietinnön sisältöä. Te viittaatte koko ajan oikeusvaltioperiaatteeseen joka toisessa virkkeessä, mutta muistuttaisin, mitä oikeusvaltioperiaate tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että kansalaisten käytöstä ei ohjata mielivaltaisesti, vaan lain kautta. Tämä koskee myös Libeaa. Teidän täytyy toimia perussopimusten asettamissa puitteissa. Jos Euroopan unionilla ei ole toimivaltuuksia jossain asiassa, niin ei voida silloin esittää sanktioita, ja tämä teksti on täynnä tämän kaltaisia asioita. Alemmat eläkkeet, tai se, että sanomalehti suljettiin, tai että Unkarin parlamentissa on vähän naisia. E ei ole mitään toimivaltuuksia näissä kysymyksissä. Eli vaikka te nyt puhutte oikeusvaltioperiaatteesta, niin te olette itse asiassa aivan yhtä mielivaltaisia kuin pahimmat diktaattorit. Ja olen erittäin surullinen siitä, että niin monet puolalaiset puhuivat Unkaria vastaan. Niin, kiitos. Ei EUlla ole tässä mitään toimivaltaa. Tässä nyt puhutaan Ihan hetki, odottakaa nyt, että Libe-valiokunta ja Euroopan parlamentti, kaikki, jotka saavat kyllä puhua, ei tässä tehdä mitään yhtälöitä sen suhteen, että kuka puhuu tai kuka ei. Jos haluatte, että muut, jotka ovat samaa mieltä kuin te, niin samaa mieltä kuin te, niin puitakaa heitä käyttämään puheenvuoro täällä. Kyllä se on mahdollista. Edustaja Jurek, älkää edes yrittäkö. Nyt menemme esittelijän luo taas ja hän saa käyttää puheenvuoron vetääkseen tämän keskustelun yhteen. Eli nyt edustaja Sargentin. Kiitos. And I'd like to end. Arvoisa puheenjohtaja, tässä esitettiin pari kysymystä, joihin vasta- vastaan nyt. Lopes Aguilar kysyi siitä, että onko tässä kompromissipäätöslauselmassa mahdollisuutta. Anteeksi, nyt aloitan alusta siis. Lobes Aguilar kysyi, että onko tässä päätöslauselmassa sen jälkeen, kun kompromissi on saavutettu, onko sen jälkeen mahdollista muuttaa artikla 7.1.7.2. Ei ole, koska parlamentilla ei ole oikeutta vedota artiklan 7.2 ja haluaisin vedota Lopes Aguilarin ja muihin, että tästä äänestetään ensi viikolla valiokunnassa, sitten täysistunnossakin pitää vielä äänestää ja täysistunnossa vaaditaan kahden kolmasosan enemmistö, joten katsotaanpa nyt tämä ensiksi loppuun ja sitten katsotaan, eh, miten tämä etenee, koska se mitä tässä nyt on tehty on, että laitoimme tämän asian neuvoston kynnykselle, jotta nolostuttaisimme neuvoston, koska se ei ole tehnyt mitään vuosiin Unkarin tilanteen suhteen. Valitettavasti tätä mahdollisuutta meillä siis ei ole. Ja sitten edustaja Jurokan toivetta olen, olen, olen to, noudattanut, että minä en ole tässä tarkistuksissa mukana. Tai en ole laittanut juurakaan tänne tarkistusten listalle ja nyt hän on sanonut, että hän on poistunut. Eli ihan ok, mutta laittakaa minulle nämä pyynnöt kirjallisesti. Sitten edustaja Gall, jo, jonka elämä olen helpottanut ihan samalla tavalla. Eli jos te teette tarkistuksen, 130 yhteensä, ja niissä on sitten tietty sisältö, niin ei voida vaatia, että tämä sisältö sitten haihtuu ilmaan. Joko te teette työtä tässä systeemissä tai sitten ette. Minä olen tehnyt kaikkeni. Olen fasilitoinut tätä työtä teidän ja muidenkin kanssa. Olen esimerkiksi pyytänyt, että Barbara Kurutskan kanssa puhutaan – jos ei pidetä äh, näistä sanamuodoista, mitä tulee unkarilaisten naisten asemaan yhteiskunnassa, koska minä sitten taas fasilitoin kuretskaa tässä muotoilussa. Ja sitten pari unkarilaista kollegaa on ehkä ymmärtänyt tämän asian väärin, mitä tulee tämän mietinnön paikkaan ja tilaan. Olen sanonut tämän selvästi ja tämä ilmenee myös päätöslauselmassa. Eli tässä on otettu pohjaksi komission laatima tiedonanto vuodelta 2003, jossa selkeästi sanotaan ja selvitetään, että tarkastelemme tässä asioita laajemmin kuin Euroopan akiin näkökulmasta ja Euroopan lainsäädännön näkökulmasta. Eli aina kun, kun sanotaan, että tämä ei kuulu EUlle, niin tämä ei läheskään aina ole näin. Ja kiitoksia herra puheenjohtaja, minä odotan innolla äänestystä asiasta maanantaina. Kiitos. No niin, tämä oli sitten tämän keskustelun päätös. Kiitos kaikille asianosaisille. Edustaja Jurek täällä pitää meteliä. Onko tämä työjärjestyskysymys? Onko tämä työjärjestyskysymys, johon haluatte nyt ottaa kantaa? No, I'm not taking. Kyllä, artikla 11. Euroopan parlamentin työjärjestelmästä. Artiklassa 11 määritellään hyvin selvästi se, että meidän täytyy kunnioittaa toisiaan ja parlamentaarisessa, parlamentaarisessa keskustelussa myös meidän valiokunnassamme kukaan ei saisi sanoa mitään, mikä saattaa muukala- muukalaisvihaa. Edustaja Gomesin edustavat eh, sanat olivat aivan hirveitä. Ettekä voi sanoa, että me täällä toimimme kuten fasistit. Me emme saa käyttää suhteettoman vahvoja sanoja. Tämä oli siis työjärjestyskysymys. Haluaisin pyytää jokaista noudattamaan artikla 11. Edustaja Jurek, tässä työjärjestyskysymyksin länne on todellisia aikatauluongelmia. Äh, edustaja Sargentinikin sanoi tämän ihan saman asian oikeastaan, koska että teidän välintulonne tapahtui juuri äh, hankalalla hetkellä, eli teidän äh, aikataulutuksenne ja ajoituksenne on todella uskomatonta. Jos sinulla oli jotain sanottavaa Gomezille tai jollekin muulle, niin se pitää sanoa sitten siinä tilanteessa. Eli nyt aikataulu tai ajoitus ei ollut paras mahdollinen mutta kyllä kuuntelin mitä sanoit. Ja tämä oli aika kiihkeä keskustelu ja totta kai teidän pitää kunnioittaa toisianne. Ja se, mitä minä en hyväksy täällä, nimittäin yksi Libe-valiokunnan edustaja, joka tänne tuli. Me olemme todella reiluja tässä komiteassa, valiokunnassa. Kaikkia kuullaan ja ketään ei suljeta pois. On erittäin tärkeää, että kaikki nyt ymmärtävät, että Libya-valiokunnassa ollaan reiluja ja oikeudenmukaisia ja kuullaan kaikkia. Kiitos vielä kaikille tästä keskustelusta. Sitten siirrymme seuraavan esityslistakohdan käsittelyyn. Euroopan huume ja huumeiden käytön tarkkailukeskus. Alexis Kosdel, joka tässä täällä on paikalla EMCDDAsta, sen johtaja. Voitteko tulla tänne eteen ja jos joku tässä nyt välissä aikoo lähteä, niin tehkää se kiitos hiljaisesti. Hi. Hi. How are you doing? Uh... Hello. Colleagues, those of you who are staying for this, I, ne, jotka jäävät tänne, niin haluaisin todeta, että joka kerta kun EMCDDAn johtaja tulee tänne paikalle, niin yritän aina osoittaa kunnioitusta EMCDDAn työlle ja tämän kertomuksen kuulemiselle – niin olisi hyvä osoittaa kunnioitusta virastoa kohtaan. Jos joku nyt haluaa jatkaa juttelua, niin poistukaa salin ulkopuolelle. Eli tämä on tämän päivän viimeinen kohta esityslistalla. Onneksi on ollut pitkä päivä. Ja kyse on 7.6. julkaistusta vuosikertomuksesta, joka antaa yleiskuvan 28 jäsenmaan Turkin ja Norjan huumetilanteesta. Ja sitten tässä on vielä maakohtaiset raportit ja tilastotiedot, jotka täydentävät vuosikertomusta. Niitä on täällä salissa saatavilla. Ja annan nyt johtaja Gosdelille puheenvuoron EMCDDAsta ja sen jälkeen voidaan käydä keskustelua aiheesta. Tämä on erittäin tärkeä politiikan ala ja usein tälle jää valitettavan vähän äh, näkyvyyttä ja poliittista painoarvoa, mikä ei ollenkaan vastaa sitä, miten vahvasti huumeet ja huumeiden käyttö vaikuttavat yhteiskuntiimme. Tämä asia ansaitsisi paljon enemmän huomiota. Se on jäänyt vähän muiden asioiden jalkoihin. Nämä sanat halusin sanoa tässä aluksi ja pyytäisin nyt nyt teitä kertomaan, mikä on tilanne tällä hetkellä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. On todellinen ilo saada olla täällä esittelemässä tätä katsausta tilanteeseen sellaisena, kun se esiteltiin nyt kun viimeisin raportti julkaistaan. Julkaistiin olettekin jo saaneet yksityiskohtaista tietoa tässä suhteessa ja keskittyisin joihinkin tärkeisiin kohtiin tässä esitys tässä raportissa ja kertoisin myös lyhyen katsauksen siitä, mitkä ovat näitä pääkohtia, jotka liittyvät tarkkailukeskuksen toimintaan vuonna 2017. Ensimmäinen kohta, kuten tässä mainitaan, on se, että meillä on enemmän käytössä kokaiinia, sitä enemmän saatavilla ja se on puhtaampaa, varsinkin Mielestäni kannattaa mainita se, että Euroopassa myyty kokaini on saavuttanut parhaan puhtaustasonsa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vaikka käyttömallit eivät enää ole yhtä selviä, olemme saaneet nähdä myöskin, että kokainijäämäanalyyseissä, joita tehdään äh, jätevedestä, äh, lisäystä on 31 kaupungista 36, mutta laajat äh, tiedot antavat tästä hieman sekavamman kuvan. Meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että ensiapu vastaanotoilla kokaiini on toiseksi yleisin huumausaine, joka löytyy niiden verestä, jotka, jota otetaan ensiapuun. Ja joissakin kaupungeissa, aivan kuten äskettäinen tutkimus Lontoosta kertoo, voidaan nähdä, että Myös muut tutkimukset osoittavat jonkun verran sitä, että kokainin käyttö on nousemaan päin. Näkyykö sitten tämä kas- käytön kasvu hoitotarpeen lisääntymisenä? Tämä ei aivan selvästi vielä tiedetä. Mutta yksi syystä tähän voi olla se, että henkilö, joka käyttää heroinia, niin aika, joka kuluu ennen kuin hän mm, ensimmäisen käyttökerran jälkeen kääntyy hoitopyynnön kanssa henkilökunnan puoleen on kahdeksan vuotta, mutta ne, jotka ovat sosiaalisesti integroitumia, niin tämä saattaa olla suurin piirtein yhtä pitkä aika. Ei ole siis niin yllättävää, että, että tämä tieto ei vielä heijastele sellaista lisäystä. Mutta näemme siis, että takavarikkojen määrä on lisääntymistä ja esimerkiksi Antwerpenissä tehtiin kaikkein suurin kokaini takavarikko Euroopassa. Tämä on ensimmäinen kerta kun näin on, niin- eli Espanja enää ole se paikka. Toinen löydös koskee sitä, että niin voi mennä yhden eteenpäin. Tässä nähdään myös joitakin huolenaiheita huumausainetuotannon suhteen Euroopassa – tässäkin kuva muuttuu jatkuvasti. Tunnetaan hyvin se, että Euroopasta on tullut selkeä MDMAn tuottaja, mm, ekstasin tuottaja. Europolin kanssa olemme saaneet nähdä myöskin, että paljastettujen laboratorioiden määrä on lisääntynyt viime vuosina. Tuota ekstasia ei tuoteta pelkästään eurooppalaisille markkinoille, vaan sitä viedään myös Yhdysvaltoihin ja muille maailman alueille. On myös nähtävissä, ja emme tarkalleen tiedä mikä tämän kaiken merkitys on, että heroini ja kokainin prosessoinnin viimeisessä vaiheessa on saatu näitä kiinni ja myös morfiinia on oltu, on oltu muuttamassa heroiniksi. Eli yksi mahdollisista selityksistä on tämä, meidän täytyy tietysti seurata tätä yhdessä Europolin kanssa, on se, että kun kemiallisten lähtöaineiden läsnäolo on vahvaa, niin silloin ehkä järjestäytynyt rikollisuus pyrkii monimuotoistamaan näiden aineiden saantia ja tuottamaan näitä tuotteita sellaista kemikaaleista, joista niitä helpommin saa tuotettua. Kiitos. Jossain tapauksissa myös laboratoriot tuottivat näitä uusia psykoaktiivisia aineita Euroopassa, vaikka nämä tavallisesti tulevat Kiinasta. Ja kuten tiedätte, kannabista tuotetaan myös Euroopassa ja se on myöskin vahvaa ja erittäin puhdasta ainetta. Kannabiksen käytöstä lisäystä on tapahtunut hoitopyyntömäärissä. On paljon innovointia e, eri tuotemuodoissa ja jakelumalleissa – se vaihtelee ja se reagoi myöskin maailmanlaajuisiin kehityskulkuihin. Kanadassa viime viikolla senaatti ja parlamentti ovat hyväksymässä uutta lainsäädäntöä, joka tavoitteena on laillista kannabiksen käyttöä. Meillä on Yhdysvalloissa osavaltioita, jotka ovat päättäneet te- tehdä samoin. Meillä on myös toinen asia mm, jossakin maassa Euroopassa ja Sveitsissä kannabis, jossa on alle 0,2 prosenttia tee THC Sitä voidaan myydä laillisesti. Ja sitten meillä on tietysti myös kehitys- ja seuraukset, jotka liittyvät hallituksen sopimuksiin Alankomaissa, jossa valmistellaan pilottisuunnitelmaa, joka koskee kannabiksen valmistamista näitä coffee varten – mutta Alankomainen järjestää muutenkin aika suvaitsevainen tässä suhteessa. Eli aika paljon muutoksia tapahtuu varsinkin Euroopan ulkopuolella, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä niillä on ehdottomasti vaikutus tilanteeseen. Ja luonnollisesti sitten kannabiksen ja kannabi, kannabisasetusten välillä on yhteys. Olemme juuri tuottaneet julkaisun, joka käsittelee näitä asioita vielä muutama viikko sitten. Seuraava kohta kun puhutaan näistä uusista muuntohuumeista, psykoaktiivisista aineista, 50 uutta yksi tällaista ainetta on havaittu vuonna 2017, noin 350 ainetta. Mm, niistä ilmoitettiin. Se merkitsee sitä, että jostain Euroopan markkinoilta viime vuonna näitä löydettiin. Jos otetaan huomioon, että niitä on yhteensä noin 670, jota valvotaan varhaisvaroitusjärjestelmän nojalla – niin vähennystä on vuodesta 2014 huippuarvoista. Nyt on ehkä yksi uusi aine, joka havainnoidaan per viikko. Mutta edelleen kuolemat ja akuutit myrkytystilat ovat edelleen ongelma. Ja difentanilit, jotka ovat opioiden ryhmä, aiheuttaa myöskin paljon ongelmia viime aikoina, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Uudet psykoaktiiviset aineet ovat myös vankiloissa ongelma, varsinkin synteettiset kannabinoidit. 21 Euroopassa maassa ne on tunnistettu ja edelleen niitä kuitenkin valvotaan. Niillä on potentiaalisia vakavia vaikutuksia, kuolemia, akuutteja myrkytystiloja, myös kiusaamista. Ja yksi haasteista on luonnollisestikin se, että rangaistuslaitoksen on vaikea löytää näitä aineita, koska niitä voidaan levittää vaikka kankaalle tai paperille ja sitten viedä tätä kautta vankilaan. Haluaisin korostaa, vaikkei meillä nyt olekaan ehkä yksityiskohtiin aikaa mennä tänään, että vankila on myös tärkeä kohta, jossa näihin huumausaineongelmiin pitäisi pureutua. Ja hyvin monet ongelmat tapahtuvat juuri niiden parissa, jotka elävät vankiloissa, jotka käyttävät huumausaineita, jossa käyttää samaa annostusta kuin aiemmin ja oppiaattien ja opioidien tapauksessa. Ne voivat johtaa yliannostuksen. Kun sitten puhutaan yliannostusten vähentämisestä, Suhteellisen hyvät uutiset ovat ne, että vuonna 2016 meillä oli 9000 kuolemaa yliannostuksen seurauksena. Ja sanon, että se on suhteellisen hyvät uutiset, koska sitä täytyy tietysti verrata Yhdysvaltojen tilanteeseen, jossa samana vuonna kuolemantapauksessa oli 66 000 ja puolet niistä liittyivät suoraan tai epäsuorasti fentanyyleihin. Tämä liittyy hyvin pitkälti heroiniin ja muihin opioideihin, mutta myös synteettiset opioidit ovat tässä kyseessä. Mainitsin fentanylin, mutta myös muut ovat kyseessä. Ja hyvin paljon mielenkiintoista myönteistä kehitystä on joissakin jäsenvaltioissa, mutta joissain toisissa taas täytyy edelleen tehdä suuria ponnistuksia. Kysymys on naloksonin käytöstä, joka on opioidin vastalääke ja Libe-valiokunnassa. Kun nyt tässä ollaan, niin haluaisin korostaa sitä, että yhdessä Europolin kanssa olemme lisänneet myös laivalvontaviranomaisten huomiota tässä, sillä joissain tapauksissa kyse voi olla akuutista myrkytystilasta, kun pelkästään ollaan yhteydessä joihinkin näihin aineisiin, esimerkiksi niin kuin vaikkapa fentanyyleihin. Päätän kertoa joitakin tietoja vielä pyrimme täytäntöön panemaan tarkkailukeskuksen vuoden 2025 strategiaa. Kuten tiedät, olemme täysin sitoutuneita tarjoamaan enemmän palveluita ja enemmän lisäarvoa. Olemme tänä vuonna tuottaneet 64 tieteellistä julkaisua, 20 tieteellistä artikkelia tai lukua tieteellisiin kirjoihin, 30 kansallista maaraporttia, jossa selvennetään ei pelkästään tilannetta jokaisessa jäsenvaltiossa, vaan myös tuon maan kyseistä tilannetta verrattuna EUn. Ja sitten meillä on kaksi suurta julkaisua viime vuonna, eurooppalainen huumausaine raportti ja eurooppalainen opas sosiaali- ja terveydenhuollon toimiin. Ja vuonna 2017 meillä oli myös kertomus, joka koski huumausaineita ja darknettia. Avara ja Robin Wainwrightin kanssa käynnistimme nämä hankkeet. Näkyvyyttä on parannettu yksi miljo- yli miljoonan verran käyntejä nettisivuillamme. Videot ja videopätkät, joita olemme tuottaneet, 190 000 kertaa niitä on latailtu. 49 digitaalista kampanjaa on käynnistetty. Ja sitten olemme olleet suoraan edes auttamassa 53 ja tämän asian käsittelytapausta viime vuonna ja olemme kolmeensa, yli 300 kertaa tukeneet politiikan muovautumista tässä asiassa. Olemme sitoutuneita parhaisiin käytäntöihin, olemme tarjonneet koulutusta sadalle yli sadalle asiantuntijalle, jotka työskentelevät huumausaineiden vähentämisen alalla ja 320 laivalvontaviranomaisen edustaja yhdessä Sipolin kanssa on meidän kanssamme tehnyt yhteistyötä ja olemme järjestäneet myös kuudennen eurooppalaisen kesäopiston 51 opiskelija oli paikalla 25 jäsenvaltiossa. Lopuksi Toimintamme on parantunut ja jatkamme sen vahvistamista, varsinkin valvontaa ja sitä, millä tavalla me täytäntöönpanemme tätä ohjelmaa. Olemme täytäntöönpanneet 97 prosenttia L1-aktiviteetista, eli sitoumus toimia sataprosenttisesti. Olemme kyenneet parantamaan L2-prioriteettien tasoa 95 prosenttiin ja L3 prioriteeteissa ollaan 67 prosentissa. Tämä on yksi parhaista tuloksistamme, jos verrataan aiempiin vuosiin. Olemme myös täytäntöönpanneet muutoksia organisatorisessa suunnittelussa sen jälkeen, kun strategia hyväksyttiin, ja olemme luonneet uuden kansanterveysyksikön. Ja lopuksi rahat. Minulla on kysymys teille. 37 ajelua aikaa. En pyydä jokaista teitä kertomaan, mistä tässä on kysymys 37 senttiä on se raha, mikä suuntautuu meidän budjettiin vuonna 2007. Ja tämä on paras tuloksemme tähän mennessä. Olemme saavuttaneet 100 prosenttia sitoumuksista meidän budjetin täytäntöönpanosta. Meillä on myös erittäin hyvät tulokset maksujen täytäntöönpanossa 94,7 prosenttia ja se kahdeksan aktiviteetit 94,6 prosenttia, mikä merkitsee se, että pää, olemme päässeet kaikkein parhaimpiin lukuihin me koskaan. Ja tässä ollaan selkeästi kaikkien kynnysarvojen yläpuolella. Uskon, että tämä viime, nämä viimeiset luvut konkreettisesti selventävät teille sitä, ei pelkästään mitä tuloksia me saamme aikaiseksi, mitä tietoa me jaamme, ja mitä esimerkkejä meillä on tässä suhteessa. Näette myös, että virasto pitäytyy sitoumuksissaan, vastuuvelvollisuudessaan ja kokonaissuorituskyvyssään. Kiitoksia. Kiitos herran Gustel ja nyt siirryn heti eh, edustajien suuntaan. Edustaja Boni aloittaa puheenvuorokierroksen, olkaa hyvä. Thank you very much. Eh, Kiitoksia. Haluaisin, kuten aina, kiittää Gustilia erinomaisesta esityksestä. Myöskin tämä raportti on hyvin laadittu. Siellä on uusia tietoja. Ja esityksen loppuosassa te viittasitte tehokkuuteen viraston työssä. Sekin on erittäin tärkeää meille kaikille. Minulle on selvää, että vielä pitää kehittää ennaltaehkäisyn ja humeidenkäytön hoidon muotoja. Ja kuten raportissa on sanottu, tiedot uusista muuntohuumeista ovat parempia. Yksi suurimpia haasteita on arvioida näiden aineiden kysyntää Euroopassa. Te puhuitte eurooppalaisten laboratorioiden roolista ja tuottajista. Meidän pitäisi tietää enemmän näistä markkinoista ja silloin ehkä voidaan ennakoida tiettyjä trendejä. Erityisesti tämä koskee valelääkkeitä tai luvattomia lääkkeitä. Ja millä tavalla järjestelmää voitaisiin parantaa – ja miten on pyritty torjumaan näiden huumeiden liikkuvuutta. Ja nyt kun muuntohuumeita on lähinnä myyty netissä, joten on vaikea tietää niiden reiteistä. Ja raportissa on todettu, että tämänhetkiset valvontavälineet eivät ole riittäviä. Ja meidän pitää ottaa huomioon uudenlaiset huumeiden käyttötavat. Esimerkiksi tarvittaisiin erilaisia tutkimuksia, jotta voidaan pysyä kulutusmuotojen muutosten perässä. Eli mitä eu tasolla voitaisiin tehdä, jotta voidaan kehittää uusia valvontavälineitä, ja kuten aikaisemmin totesin, jotta voidaan kuvailla niiden kysyntää ja muuntohuumeiden ja muiden huumeiden käyttötapoja. Raportissa on korostettu tietojen keräämistä EU:ssa, mutta myöskin yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Usein unohdetaan, että huumeongelma on globaali ja sitä pitää valvoa rajojen ulkopuolella. Enemmän pitäisi tehdä, jotta annettaisiin teknistä apua naapurimaille ja ehdokasmaille – jotta voitaisiin auttaa niitä ja samalla voitaisiin kehittää ennaltaehkäiseviä toimia EU:ssa. Olisi hyvä kutsua tänne ihmisiä, jotka toimivat naapuruspolitiikan ja laajentumispolitiikan alalla. He voisivat puhua kanssanne ja antaa teille mahdollisuuden esitellä näitä ratkaisuja, koska tämähän aihe on yhteis- yksi asia, jossa tehdään yhteistyötä. Ja lopuksi sanot, että on myös myönteisiä muutoksia. Esimerkiksi yliannostuskuolemat ovat vähentyneet. Tämä liittyy opioidien vastalääkkeisiin. Ja vuonna 2017 havaittiin 51 uutta muuntohuumetta. Mutta toisaalta viimeinen kysymys liittyy siihen, mitä mieltä olette varhaisen varoituksen järjestelmästä. Se on hyväksytty ja nyt se pitäisi käynnistää. Ja varmasti olette valmiita, mutta haluaisin tästä kuulla vielä hiukan lisää. Mr. Bruni and uh, Mr. Jurek, please. Kiitos ja sitten edustaja Jurek, olkaa hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitos näistä erittäin kiinnostavista tiedoista, erityisesti näistä uusista ilmiöistä oli kiinnostavaa kuulla. On oikein hyvä, että pystytte nyt löytämään näitä uusia huumausaineita. Ja toki poliisiyhteistyötäkin tarvitaan. Minä olen kiinnostuneempi oikeuslaitoksen toiminnasta. Voitteko kertoa te meille oikeustapausten määrästä ja oikeustuomioiden määrästä? Kuinka paljon näitä käsitellään oikeuslaitoksissa, jos ajatellaan vähittäiskauppaa, tukkukauppaa, mikä on niiden välinen suhde? Ja haluaisin myös tietää, kuinka kovia huumetuomioita jäsenmaissa jaetaan. Onko jonkinlainen trendi havaittavissa, miten oikeuslaitoksissa suhtaudutaan huumetuomioihin ja ylipäätään miten niistä annetaan tuomioita. Ja sitten vielä yksi juttu. Halusin vain sanoa puheenjohtajalle vielä, että mitä tulee edelliseen keskusteluun, että hän otti kantaa keskustelussa käytettyyn kielen käyttöön, ei ainoastaan Anna Gomesin suuntaan, mutta – jos ajatellaan tulevia keskusteluja, niin voidaanko nykyistä standardia hyödyntää vai pitäisikö meidän, tai voimmeko elää näiden standardien kanssa niin, Herra Jurek, todellakin teidän ajatuksenne on aina erinomainen, koska nyt edustaja Gomez käyttääkin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Just would like to clarify that I did not call any colleague. Niin, minä en, en mitenkään kutsunut ketään kollegaa fasistiksi vaan minä sanoin, että se tilanne, joka on kehittymässä ja on jo kehittynyt pitkän aikaa Unkarissa, muo, muo, muistuttaa piirteiltään fasismia. Eikä tässä kyse ole ainoastaan Unkarista, vaan tällaista viranomaistoimintaa näin muissakin maissa. Fasismi nostaa päätään. Ja ja olen myös pitänyt fasistisina ministeri Salvinin toimia sulkea rajat ja, ja, ja rekisteröidä romanit. Nämä ovat ehkä, ehkä vihamielisiä, mutta ihan vielä kamalampaa on se, mitä Euroopassa nyt tapahtuu. Meidän olisi pitänyt ottaa oppia tehdyistä virheistä. Kiitos herra Gusdel erinomaisen selkeästä raportistanne mutta muutama kysymys tässä kuitenkin heräsi. EMCDDA tekee todella hyvää työtä unionissa. Arvostan sitä kovasti. Ja, ja juuri tämä 37 senttiä, joka nyt on jäänyt yli budjetista, niin se on todella hyvä saavutus, mutta haluaisin kuitenkin sitä taustaa vasten kysyä, että mikä on teidän suurin tarpeenne tällä hetkellä? Onko se raha vai henkilöstö? Ymmärrän, että tarvitsette kovaluokan asiantuntijoita tekemään työtänne, niin- tai mikä on se suurin tarpeenne tällä hetkellä? Sitten itse asiaan. Haluaisin ottaa esille Kiinan. Nimittäin, kuten todettiin, EUn ja Kiinan välisistä suhteista, niin onko mitään säädöksiä olemassa Kiinan viranomaisten kanssa? Live-valiokunta keskusteli kiinalaisten kanssa muutama vuosi sitten juuri tästä kysymyksestä. Ja, ja kiinalaiset viranomaiset suhtautuivat hyvin penseästi hän He vain sanoivat, että, no, tai että kyllä tällaista ongelmaa ilmenee, että näitä tuotteita, huumeita viedään meidän laboratorioistamme, mutta sille nyt ei mahda mitään. Onko tällainen vähättelevä mielipide muuttunut vai ei? Ja sitten viittasitte siihen, että tietysti vientireitit muuttuvat tilanteen mukaan ja kuljetusreitit. Ja haluaisin tietää, onko EMCDDA ja muut virastot, niin oletteko löytäneet jonkinlaisia yhteyksiä ihmissalakuljettajien käyttämien reittien ja huumekauppiaiden käyttämien reittien välillä, koska kyllähän me tiedämme, että ihmissalakuljettajat ovat myös huumekauppiaita toimintamaissaan. Ja sitten vielä teette työtänne Lissabonissa. Minäkin tulen Portugalista. Minusta meillä on suuri ongelma valvonnan suhteen, ei niinkään isoilla lentoasemilla, vaan tällaisilla pikkulentokentillä, paikalliskentillä. Ne ovat aika houkutteleva kohde latinalaisesta Amerikasta tuleville huumekauppiaille ja muillekin. Onko näitä pikkulentokenttiä pystytty valvomaan Portugalissa? Ja teettekö yhteistyötä Portugalin poliisin kanssa? Ehkä voisitte tästä antaa vähän lisätietoja vielä. Ja sitten vielä lopuksi. Näettekö yhteyden, jos ajatellaan, että kasvatetaan huumekasveja lääketieteellisiin tarkoituksiin? entistä enemmän ja että sitten on näitä uusia psyko, psykosynteettisiä aineita, uusia psykoaktiivisia aineita. Kiitos näistä kysymyksistä ja sitten edustaja Kelio. Thank you, Chair. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä raportissa on tiettyjä huolestuttavia kohtia. Olen huolissani siitä, että Euroopassa tuotetaan yhä enemmän huumeita – Tämä oli ensimmäinen johtopäätös. Lisäksi kokaiinin määrä on lisääntynyt. Vuonna 2014 oli huippuvuosi, kun ajatellaan uusia muuntohuumeita, mutta nyt on havaittu uusia muuntohuumeita – Muistan viimevuotisen keskustelun liittyen yliannostuskuolemiin. Nehän lisääntyvät valtavasti viime vuonna. Ja edelleen yliannostuksia on paljon ja haluaisin korostaa, että meillä on näyttöä siitä, että ongelmia esiintyy silloin, kun ihmiset pääsevät vankilasta. Näihin ongelmiin pitäisi puuttua silloin, kun he ovat vankilassa. Mutta tämähän ei kuulu EUn toimivaltuuksiin, vaan jäsenvaltioiden tehtävään hoitaa nämä asiat. Eli puheenjohtaja, meidän tulee onnitella Gustilia tämän raportin laadusta. Ja meidän pitää arvostaa hänen ja hänen tiiminsä tekemään erinomaista työtä virastossa. Voin vain toistaa tämän, minkä juuri sanoitte, mutta EMCDDn raporteissa ongelma on juuri se, että minkä takia tälle alalle ei anneta enemmän poliittista painoarvoa. Ja tämä osoittaa, kuinka poliitikot eivät välttämättä tunne alan merkitystä. Annan teille yhden ehkä huonon esimerkin. Tällä hetkellä kannabisöljystä käydään kiivasta keskustelua Britanniassa ja sen, sen lääketieteellisestä käytöstä esimerkiksi lasten epilepsiaan. Ja usein tämän, tällainen keskustelu ei perustu tutkittuun tietoon ja se on hyvin kulttuurisidonnaista ja siihen liittyy paljon ennakkoluuloja ja, ja muita aikaisempia äh, kevyempiä keskusteluja, eli ei käydä todella perustavanlaatuista keskustelua Britanniassa ja muuallakin tietysti. Tämä aihe ansaitsisi paljon vakavampaa keskustelua kautta unionin ja toivon, että meidän komiteamme, ja kiitän todella näitä neljää jäsentä, jotka nyt ovat täällä keskustelussa mukana ja osoittaneet näin kunnioitusta herra Kosdeelille. Anteeksi, kuusi jäsentä. Herra Jurek, minä en laskenut itseäni mukaan. No niin, minä en itseäni edes tässä huomannut, mutta no joka tapauksessa halusin tuoda tämän esille, koska tämä on todella ärsyttävää, että tämä on niin tärkeä asia. Tämä tieto teidän raportissanne on niin hälyttävää ja tämä osoittaa, kuinka huumekauppa muuttaa eurooppalaisia yhteiskuntia hyvin vahvasti. Sille pitäisi tehdä jotain. Kaikki, jotka tietävät, mitä Amerikassa tapahtuu, mitä tapahtuu raja-alueilla, mitä tapahtuu äh, rajaa lähellä olevissa osavaltioissa, niin näette, mitä voi tapahtua, jos huumekauppa pääsee rehottamaan. Ja emme halua tällaista Eurooppaan, ja tähän pitäisi suhtautua paljon vakavammin, kun puhutaan humeiden tulosta ja käytöstä EU:ssa. Olen varma, että muut valiokunnan jäsenet ovat samaa mieltä. Meidän täytyy nyt jotenkin äh, koota voimamme ja, ja vaatia, että, että tämä huumeasia saa enemmän painoarvoa ja huomiota Euroopan unionissa ja että todellakin keskitytään juuri ennaltaehkäisyyn, kuten herra Kuusdelkin sanoi. Muutama minuutti on sitten aikaa näihin kysymyksiin vastaamiseen. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia jäseniä näistä kysymyksistä, myönteistä kommenteista. Välitän ne myös kollegoillemme. jotka Lissabonissa tätä seuraavat. Ei pelkästään Lissabonin henkilökunta, mutta myös jäsenvaltioiden yhteispisteet ovat tärkeässä asemassa. Ne kaikki ihmiset meidän ympärillämme, jotka keräävät tätä tietoa ja pyrkivät parantamaan huumeiden käyttäjien tilannetta. Puheenjohtaja, omassa kommentissanne veditte yhteen jäsen, jäsenien kommentit ja teitte sen oikein hyvin. Edustaja Bonin kysymykset. Mitä voidaan tehdä, jotta kehitettäisiin ei-rutiiniin tietojenkeruuta? Tällä hetkellä teemme parhaamme sen avulla, mitä meillä on käytettävissä. Me aika tyytyväisiä olemme siinä mielessä, että tietyssä määrin meillä on paljon, mutta tämä paljous häviää pian, jolle me löydä lisäkeinoja. Mainitsitte jätevesianalyysin, joka on erittäin tärkeä täydentävä työnkalu metodologiassamme. Sitten meillä on Expert-koulututkimus. Viimeisen kahden vuoden aikana on käynnistetty myös eurooppalaiset nettitutkimukset, jotka kattavat yhä useamman jäsenvaltion. Eli me mukaudumme. Ja syynä tähän on se, että 25 vuotta sitten, kun meidät luotiin, meitä pyydettiin tietoa, koska tietoa ei ollenkaan ollut. Tänä päivänä meillä on tällaista rutiinitietojen keruuta, joka on ehdottomasti koko järjestelmän selkäranka, mutta jos vain tuota tietoa kerättäisiin, emme kykenisi kertomaan teille kaikkea sitä tietoa, jota haluamme kertoa teille siitä, mikä tällä hetkellä muuttuu. Eli haasteena alussa on se, että meillä on työkalut ja metodologia. Jätevesi, epidemiologia, projekti. Kaikki nämä rahoitetaan komission erityis budjetin kautta. Se on ollut erittäin hyvä ja ennakoiva toimenpide. Ja tietysti tätä rahoitusta ei sitten voida toistaa, kun tämä viedä päätöksen. Ja meillä ei riittävästi mandaattia ole sen itse toteuttamiseen. Tämä onkin ainoa vetomukseni ensi vuoden budjettiin. Muistan, että, että yksi suuri raportti, jonka julkaisimme pari vuotta sitten, koski eurooppalaista expat-koulututkimusta – ja Ruotsi rahoitti tuota ohjelmaa aiemmin. Se pyysi komissiota ja jäsenvaltiota toimimaan niin, että tarkkailukeskus voisi sen hoitaa. Me hyväksymme, että teemme tämän tieteellisen työn ja koordinoinnin. Ja Home-pääosasto pyysi lisävaroja ylimääräiset 10 000 tähän Euroopan komission budjettipääosasto ei kuitenkaan ole tätä HUN pääosaston pyyntöä tukenut ensi vuodelle ja se on ongelmallista, koska ensi vuosi on sitten vaalivuosi 30, 24 jäsenvaltiossa ja siksi meillä ei ole riittävästi kykyjä analysoida tietoja. Samalla HUN pääosasto pyysi saman budjetin tälle vuodelle, eli jos voitaisiin jälleen kerran saada budjettiin 2019 tämä palautettua, niin se olisi kyllä todella hyvä asia. Keskipitkä ja pitkä aikaväli, kun keskustelua käydään siitä, että mahdollisesti laajennetaan viraston toimivuutta, niin uskoakseni tähän muuhun kuin rutiinitiedon keruuseen se olisi mahdollista suunnata. 25 vuotta sitten sitä ei ajateltu tehtävän. Kukaan ei kuvitellut, että meillä tällaisia valetietoja tai massadataa olisi. Ja toinen kohta, joka koski kansainvälistä yhteistyötä. Meillä on erittäin aktiivinen ja proaktiivinen yhteistyö mahdollisten ehdokasmaiden kanssa ja erityishanke – joka saa erityisrahoitusta komissiosta, on myös olemassa. Meillä on uusi hanke, joka nimi on EU huumausainevalvojana. Se alkaa ensi vuonna. Se suuntautuu naapurismaihin. Ja kun puhutaan tästä Gomesin kysymyksestä, niin suuri muutos tähän ohjelmaan olisi se, että komission tavoitteena – on se, että voitaisiin kattaa naapurimaiden naapurimaat. Me tiedämme, että esimerkiksi saaren eteläpuoleisella reitillä on myös uusia tapoja äh, salakuljettaa hashista Libyan ja Egyptin kautta ja myös Libyan ja Italian kautta muihin maihin. Ja tiedämme myös, ja Euroopan kanssa pohdimme sitä, että yhteydet ihmiskaupan ja terrorismin ja huumausaineiden välillä ovat pikemminkin opportunistisia luonteeltaan ne ovat hyödykkeitä. Siitä huolimatta meidän täytyy kuitenkin ymmärtää, mikä on muuttumassa ja mitkä ovat ne tavat, jolla EU voisi suojautua ja suojata kansalaisiaan. Tämä on yksi niistä aiheista, jonka haluaisimme tällä hankkeella kattaa. Ja unohdin mainita, että kaikenlaiset suositukset, joita mahdollisesti haluaisitte tehdä Pyydän kollegoita Lissabonissa lähettämään teille vielä toisen sähköpostin ja viittaamaan tähän tutkimukseen, joka kuuden, ku, kuuden viikon kuluttua julkaistaan. Juurek esitti tärkeän kysymyksen ja näkemyksen. Annan teille muutaman kohdan vastaukseksi ja ensi viikolla lähetämme teille yksityiskohtaista tietoa jos vastaan nyt, niin puheenjohtaja minä olemme ainoatena täällä huoneessa jäljellä. Siksi ajattelin, että nyt ei kannata puhua liian pitkään. Me olemme koonneet jonkunnäköisiä ö, indikaattoreita erilaisista rikkomuksista, mutta me olemme saaneet vain osallista tietoa. Me emme tiedä tarkalleen, minkä näköisiä tuomioita annetaan rikoksista jäsenvaltioista. HUM pääosasto on esimerkiksi rahoittanut tutkimusta, joka koskee rikoksista annettavia vähimmäistuomioita. Kuitenkin haluaisin todeta, että kun puhutaan näihin, näistä takavarikoista, niin meillä on edelleenkin ongelmia siitä syystä, että me emme saa aina tietoja näistä takavarikoista. Ei määristä, laadusta, puhtaudesta. Me emme kuitenkaan osata sormellamme, emmekä häpäise ketään, joten keskustelemme tästä sitten eri jäsenten kanssa. Myös ensi viikolla meillä on kokous tästä aiheesta Lisabonissa. Lisätyölle on siis mahdollisuuksia. Haastana on se, että Euroopassa ei ole sellaisessa tilanteessa, että voisimme luoda vielä lisää indikaattoreita ja pyytää lisädataa. Hyödyntää kuitenkin parem- olemassa olevat parhaalla mahdollisella tavalla. Vastauksena edustaja Gomesille. kun minut valittiin tähän tehtävään yksi ensimmäistä lausaduksesta, oli sen, että minulla on aika käytännönläheinen ja pyrin olemaan kohtuullinen toiminnassani. En ole pyytänyt lisärahaa, koska minusta meidän täytyy ensin osoittaa, että kykenemme suorituskykyämme parantamaan ja saada enemmän vastinetta rahalle. Minusta me olemme oikealla tiellä. Ja kuten totesin vuonna 2019, jos nuo 310 000, jotka menetetty voitaisiin saada takaisin, toivottavasti se ei ole ikuista niiden menetys. Näin voisimme kuroa umpeen sen kuilun, joka on tällä hetkellä, hetken ja ensi vuoden välillä, sitten kun asetusta muutetaan. Monivuotinen rahoituskehys. Siinä suhteessa ehdottaisin, että keskustelua siitä ei käynnistetä nyt. Voin lähettää teille tästä muistion ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Esititte kysymyksen Kiinasta toteaisin, että sikäli kun tiedämme, edustaja Dupré totesi minulle tänään, että kun jos Kiina haluaa, se voi kyllä valvoa hyvinkin useita asioita. Näin ei kuitenkaan usein ole asian laita, ainakaan näiden aineiden kohdalta siitä huolimatta. Puolitoista vuotta sitten osa näistä fentanyleistä on asetettu valvontaan. Se ei kuitenkaan ole riittävää. Ongelmana on myös se, että niitä kuljetetaan bulkkitavarana Eurooppaan ja Rotterdamin kaltaisessa satamassa on 35 000 to- konttia päivässä, joten valvonta on vaikeaa. Viraston välinen työ. Vastasinkin siihen kysymykseen, joka koski ihmiskauppaa. Erityiskokous pidettiin myös viime viikolla virastojen johtajat pyrkivät vahvistamaan yhteistyötä ihmiskaupan torjunnassa suhteessa oikeus- ja sisäasioita käsittelevien virastojen yhteistyön puitteissa. Haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia lämpimästi ja edustaja Koilioa kohteliaisuudesta. Minulla on edelleenkin vastattava joihinkin kommentteihin ja Gomesin kysymykseen. Palaan siihen Tämä tietysti liittyy myös puheenjohtajan kommenttiin, eli siihen, että lääke, mitä lääkekannabis ja matala THC-arvoinen kannabis ja Yhdysvaltojen vapautus Uruguayssa ja Kanadassa vaikuttaa tilanteeseen. Kyseessä on aihe, jossa olemme pyrkineet toimimaan erittäin ennakoivasti ja samalla olemme varovaisia sen suhteen, että kun tietoa jaemme, niin olemme varmoja, että sen Pohjalla on tiettyjä todisteitakin. Julkaisimme siis muutama viikko sitten erittäin hyödyllisen panostuksen, että paremmin ymmärtäisimme niitä haasteita, joita varsinkin on kannabiksen markkinoiden laillistamisella joissain maissa – Meillä on uusi julkaisu, joka julkaistiin muutama viikko sitten tässä suhteessa. Meillä on myös uusi kattava tarkistus tässä, kertomus tässä suhteessa. En tiedä, onko siitä olemassa jotain ennakkokappaletta, joten voitaisiin teillekin toimittaa. Kattava katsaus siis eh, hoito eh, ominaisuuksina, mitä, tie, mitä tieteellistä käyttöä on lääkekannabissa, niin kannabiksesta. Kaikkea löytyy internetistä, mutta yli puolet ei ole totta. Ja olisi hyvä antaa objektiivista tietoa tässä suhteessa. Ja sitten meillä on toinen julkaisu vuoden loppuun mennessä, joka käsittelee säänneltyjä kannabismarkkinoita. Mutta se siis tulee vasta vuoden loppua kohti. Nyt en halua käyttää enempää aikaa. Ne kiitän kovasti näistä kysymyksistä. E Kiitos. Onko EMCDDA delegaatio on tuolla Lissabonissa. Sehän on nyt ihan kivoin kaupunki koko Euroopassa. Ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja kaikkia jotka olivat katsomassa tuota tai ovat seuranneet tätä netissä tätä keskustelua ja kiitoksia vielä hyvin tehdystä työstä virastossa. Ehkä olen sanonut tämän jo aikaisemminkin, mutta toistamisen uhalla, niin ehkä mandaattikautemme lopussa tai sitä ennen sen loppumista, niin teemme jonkinlaisen tempauksen vielä EMCDDAn kanssa, koska olisi hyvä, että tässä tuotaisiin tätä asiaa nyt lähemmäksi ihmisiä lisättäisiin tietoisuutta. Tämä on nimittäin erittäin ajankohtainen asia. Ja, joten vielä kerran kiittäisin teitä. Ja tähänpä tämän iltainen kokous sitten loppuukin. Seuraava kokous alkaa huomenna kello yhdeksän. Thank you very much. Thanks. Uh, I will check if we can have an informal first draft.